Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Arvoisat ystävät, hyvät naiset ja herrat, aloittakaamme seuraava valiokuntamme täysimääräinen kokous. Nyt on juuri hyvä aika sille. Ja esityslista on teillä nyt edessänne teidän asiakirjojenne joukossa. Enkä nyt näe että kukaan haluaisi siihen huomauttaa jotain. Ja sitten muut asiat käsittelemme kokouksen lopuksi, joten silloin on aina mahdollista ottaa johonkin kantaa. No sitten kohta kaksi puheenjohtajan ilmoitukset. Hieno asia, jouludrinksut. Haluaisin muistuttaa, että ensimmäinen puolivuotiskausi on melkein ohi. Tämä on mennyt erittäin nopeasti Meillä on enää neljä ja puoli vuotta tässä edessämme. Ja paljon kiitoksia hyvästä yhteistyöstä ja hyvästä alusta. Kaikki kuulemisemme olivat loistavia. Eli siis joulu cocktail-tilaisuus. Tämä teille tullaan tarjoamaan kolmas joulukuuta noin kello 18. Jos nyt järjestätte asianne hyvin ja sitten onnistumme hoitamaan asiat kello 18 mennessä, voimme aloittaa tämän tilaisuuden. Nyt varmasti te kaikki olisitte iloisia, minä ainakin olisin, jos tapaisimme siellä ja voisimme siellä vapaasti keskustella kaikesta siitä, mitä on tapahtunut. Ja totta kai tulisimme puhumaan myöskin tulevaisuudesta, mikä on vielä tärkeämpää. Minulla ei ole muita huomioita. halusin nyt tämän sanoa tässä ennen joulua, tämä on hyvin tärkeää. No sitten kohta kolme. Horisontti 2020 ohjelman pano ja tilanne. Haluan toivottaa tervetulleeksi pääjohtajan. Hän on ollut jo joitakin vuosia pääjohtajana. Kyseessä on äh, herra Robert Jan Smits. Tutkimus ja innovointi on siis se osasto, jonka pääjohtaja hän on. Ja haluaisin todeta, että haluaisimme todella tietää lyhyesti tilanteesta Horisontti 2020-ohjelman täytäntöönpanosta. Ja meidän ITRE-valiokuntana pitäisi ottaa tämä huomioon seuraan viiden vuoden ajan. Tämä on suurin keskitetysti hallinnoitu rahoitusohjelma EU:ssa ja se on tärkeä elementti EUn kasvu- ja investointivahvistusstrategiossa, eli että meillä on oikeanlainen investointistrategia, ja tähän liittyy myöskin yhteiskunnallisia haasteita. Haluaisimme valvoa jatkuvasti tämän monimutkaisen ohjelman täytäntöönpanoa, joten olemme erittäin iloisia, että olette täällä kanssamme, herra pääjohtaja, ja haluaisin, että te käytätte nyt puheenvuoron noin 10 minuuttia. More or less annan teille puheaikaa. Olkaa hyvä. And uh, good afternoon everyone. Kiitos oikein paljon, herra Busseikki, ja hyvää iltapäivää kaikille. Nyt on yhä enemmän tutkimustuloksia, jotka osoittavat, että innovaatio vastaa 62 prosentista talouskasvua Euroopan unionissa 1995-2007 vuosina. Ja siksi uskallan sanoa, että myös tämä kunnianhimoinen Junckerin eh, asialista voi jatkua ainoastaan, jos jatkossakin panostamme tieteeseen ja innovaatioon kaikilla tasoilla, myös EUn tasolla. Tämä oli selvä viesti komission jäsen Moidasilta, joka on uusi tutkimuskomissaari. Hän otti tämän esille kuulemisissa. Meidän on jatkossakin tieteeseen ja tutkimukseen keskityttävä sekä e, maiden että Euroopan unionin tasolla. Ja teidän ansiostanne viime marraskuussa pääsimme sopimukseen horisontti 2020. 80 miljoonan kokonaissumma on kyseessä, ei 100 miljoonaa mitä olitte pyytänyt, mutta tämä on kuitenkin enemmän kuin puiteohjelmassa 7, 30 prosenttia lisää, vaikka EU-budjetti kaiken kaikkiaan on vähentynyt, sillä hän tiedätte, että kaiken kaikkiaan budjetti on vähän pienemään päin ja on mielenkiintoista havaita, että tieteeseen ja tutkimukseen on enemmän annettu rahaa. Me olemme antaneet tämän Horisontti 2020 nimityksen, koska emme halunneet käyttää aina samaa nimitystä kuin ennen, eli puiteohjelma kahdeksan. Ja tätä on pyydetty. Me haluamme miettiä sitä, miten tutkimuksen tulokset voidaan saada markkinoille. On kaikki eh, hankkeet eh, osoitettava ja pantava täytäntöön meidän ei pidä enää keskittyä ainoastaan Eh, eri tieteen aloja, vaan tässä on mittava prioriteetteja, on ikääntyminen, internetturvallisuus, suurten kaupunkien väestö, me keskitymme PK-yrityksiin, sillä ne ovat talouden selkäranka. Ja te jopa pyysitte, kahden, että 20 prosenttia budjetista annettaisiin PK-yrityksille. Meillä on myös sosiaalitieteet ja humanistiset tieteet tässä mukana ovat hyvin tärkeitä, kun halutaan huomioida eri yhteiskunnalliset haasteet. Tiedeneuvoston, se on sellainen, johon on panostettu enemmän, se on hyvä aloite ja myös selvää, että tarvitaan yksinkertaistamista. Nyt todella tarvitaan prosessien ja sääntön yksinkertaistamista selkeästi. Ja oli myös tärkeää laajentaa toimintaa, sillä ei voi käydä niin, että tulee eh, suuria eroja pohjois- ja etelän ja lännen ja idän välille. Ja mikä tämänhetkinen tilanne sitten on, koska marraskuussa viime vuonna nopeasti teitte päätöksen, niin me pystyimme jo joulukuussa 2013 pyytämään näitä eh, ehdotuksia 2014-2015 vuosille. Ja tilastotietoja vähän tästä. Meidän nettipohjainen portaalimme. Siellä käydään, siellä käy kolme miljoonaa eh, vierailijaa kuukausittain. Tähän asti on tullut 45 000 ehdotusta. 60 000 asiantuntijaa on rekisteröity meidän tietopankkimme. Ja tämä osoittaa, että mielenkiintoa on kovasti tähän hankkeeseen osoitettu. Ihmiset pitävät kovasti tästä uudesta lähestymistavasta, joka on ollut mahdollinen teidän tuellanne. Ja mitä me teemme, jotta nyt todella pystymme toimimaan näiden poliittisten sopimusten jälkeen, mitä viime tehtiin. Ensinnäkin me ensisijaisesti olemme ottamassa käyttöön pk että Tämä oli sydäntäni lähellä ja me kiintämme tähän paljon huomiota. Ja samanaikaisesti meillä on pilottihanke, innovaation liittyen. Tässä on tohtori Eile eh, Etruvissa ja tämän hänen hankkeensa. Tämä alkaa tammikuussa. 100 miljoonaa on käytössä ja tammikuussa tämä alkaa ja tässä on erä eilen ystävällisesti tulossa paikalle. Ja energia-alalla ensimmäisessä vaiheessa on lähinnä keskitytty uudistuviin energialähteisiin ja älykkäisiin verkostoihin. Tähän on pantu suuri osa budjetista, 25 prosenttia te pyysitte uudistuviin energialähteisiin, 15 prosenttia taas on varattu eh, markkinatoiminta. Mä oli myös teiltä selvä pyyntö näin oli tehtävä ja tämäkin on huomioitu tässä ensimmäisessä vaiheessa. Meillä on tieteellinen terveyspaneeli pantu pystyyn. Tästä kovasti puhuttiin erityisesti edustajat Mandurei ja Cavallio, jotka eivät ole tässä valiokunnassa enää, mutta he kuitenkin pyysivät, että olisi tieteellinen terveyspaneeli ja se on perustettu ja se kokoontuu ensimmäistä kertaa tammikuussa. Sitten yksinkertaistamisesta. Me olemme panemassa täytäntöön sovittuja yksinkertaistamishankkeita niin, että on sähköiset suunnitelmat olemassa, toimitaan nopeammin ja on käyttäjäystävällisempiä asiakirjoja. Tähän liittyen saimme mielenkiintoisen palkinnon viime viikolla. Meille annettiin palkinto siksi, että meillä on kaikkein käyttäjäystävällisin tapa asiakirjoja laatia. Tämän palkinnon antoi viime viikolla riippumaton eh, mediataho ja tämä on osoitus siitä, että meidän hakemuksemme ovat todella helpommin ja käyttäjäystävällisemmin toimitettavissa. Eli tästä näkökulmasta voidaan todeta, että me pitäydymme siihen, mitä on sovittu ja mitä tulee sukupuoliasioihin, niin te sanoitte selvästi, että 40 prosenttia komiteoista pitää olla naisia. No minä voin sanoa, että me olemme neuvontossa komiteassa mennyt jopa pidemmälle. Kyseessä on 50 prosenttia jäsenistä, jotka ovat naisia. Eli tässä on nyt käyty siis kaikki parlamentille tärkeät asiat läpi ja toimittu näiden toimisten mukaisesti. Eli tässä mielessä nyt ollaan oikealla suunnalla. Ja toinen asia, joka oli myös parlamentin kannalta tärkeä. Parlamentti kovasti pyysi, että voitaisiin rajoitussääntöjen puitteissa käyttää varoja nopeasti kiireellisiin tapauksiin. Kyseessä on artikla 125 ja tässä äskettäin meillä on Ebola-rahaa saatu 24 miljoonaa euroa. Kahdessa viikossa saatiin hankkeet ja ne käytiin myös läpi nämä ehdotukset ja eh, rokotuksen kliiniset testaukset alkavat helmikuussa, eli tämä tarkoittaa sitä, että tämä kirjallinen menettely on otettu käytäntöön. Ja vielä muutama sananen niin haasteista. Me pyrimme todella toimimaan sen mukaan, mitä on sovittu, mutta meillä on tietysti myös haasteita edessämme. Ja suurin haaste on se, että meillä on ihan liikaa ehdotuksia tulossa. ihan hukumme niihin. Jos kerron tämän määrän 35 000 ehdotusta, niin on selvää, että me emme pysty maksamaan edes hyvistä ehdotuksista ja e, siksi menestystaso on hyvin alhainen ja tämä on harmillista. Tietyllä lailla tämä on yksi kymmenestä ja toisella lailla yksi kahdeksasta ja lääkehankkeissa on yksi kolmesta kymmenestä hyväksytty hanke lopulta. Ja tämä osoittaa sitä, että hankkeesta hankkeeseen suhtaudutaan hyvin mielenkiin, suurella mielenkiinnolla ja tämä osoittaa myös, että olitte oikeassa, kun te pyysitte 100 miljardia, eikä olisi pitänyt hyväksyä vain 80 miljardia, eli meissä on tässä valtavasti hakemuksia. Tämä on ensimmäinen haaste. Ja toinen haaste on se, että meillä on maksusitosmäärärahoja rajoitetusti. Tämä on nimetty teille ja budjettivaliokunnalle. Neuvosto on viime eh, vuosina alkanut eh, rajoittaa maksumäärärahoja ja tämä on johtanut siihen, että edistytään hitaammin. On kuitenkin hyvin tärkeää, että kun joku hanke hyväksytään, niin päästään saman tien eh, aloittamaan, koska ihmisiä on palkattava, eli siis tarvitaan paljon eh, käteisvaroja, mutta me emme pysty etukäteismaksatuksia tekemään, koska meillä ei ole tarpeeksi varoja tämän vuoden osalta. Tämä vielä sujui, mutta ensi vuonna tulee suuria ongelmia. Olemme laskeneet, että jos näin jatkossakin käy, että maksumäärä on vähemmän niin 2020 horisontti 20 loppupuolella 40 prosenttia sitoumuksista, niitä ei ole vielä maksuilla katettu ja tämä ei ole mitenkään kestävää. Siksi on hienoa, että te tuette meitä. Täysistunto käsittely pidettiin ennen kesää tämän asian liittyen ja tuolloin eh, komission jäsen teki selväksi, mihin tämä johtaisi Tämä siihen, että tuhannet PK-yritykset eivät saisi tukea. Tuskin me tätä hienoa hanketta olemme kehittäneet vain sitä varten, että sitä sitten pystytä kunnolla panemaan täytäntöön. Tämä on siis eh, toinen ongelma, eli että meillä on maksumarahoja vähän. Ja toinen haaste on sosiaalitieteiden ja humanististen tieteiden täysi mukaanotto. Tämä ei ole vielä täysin onnistunut, ne on voitu ottaa mukaan nämä alat suurimpaan osaan koko ohjelmasta, mutta ei kokonaan. Ja niin mitä tämä tarkoittaa, jos me esimerkiksi eh, pyydämme Alzheimerin tautiin ja eh, rappeutumisen, hermoston rappeutumissairauksiin eh, liittyviä mm, tutkimushankkeita, niin tämähän ei ole vain organisaatioon liittyvä asia, vaan tämä vaikuttaa meidän yhteiskuntamme. Jos sadat tuhannet kärsivät näistä taudeista, niin tämä vaikuttaa siihen, miten yhteiskunta on järjestetty. Ja siksi on tärkeää saada eh, sosiaalitieteilijät ja psykologit mukaan tähän eh, lääkäreiden rinnalle. Tämä ei ole vielä onnistunut niin hyvin kuin olisi pitänyt. Ja sitten viimeinen seikka, mutta ei vähemmän tärkeää, tähän on panostettava vielä enemmän. Tämä on laajentamisasia ja, tai erojen suurenemisasia. Meillä on yhä vielä innovaatioeroja ja on autettava niitä alueita, joissa innovaatiota ei ole tarpeeksi. Me tarvitsemme eh, kunnon väylän menestykseen ja tämä onnistuu ainoastaan, jos saamme eh, kunnoista eh, erikoistumista. On autettava niitä maita ja alueita, joilla ei ole tarpeeksi vakaata tiedepohjaa jotta jonain päivänä voitaisiin päästä horisontti 20-20 mukaan. Eli tässä 12 minuutissa ja 28 sekunnissa kaikki, mitä piti sanoa. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia. Niin kuin te sanoitte, tutkimus- ja innovaatio-ohjelma kuuluvat tai tähän eu budjettiin ovat suuri osa sitä ja, ja täällä on myöskin herra Janus Lewandowski, joka hoitaa näitä asioita ja myöskin tärkeä asia tulevaisuutta ajatellen ovat vuotuiset budjetit, koska kun ajatellaan näitä kattoja tai leikkauksia seuraavalle neljälle vuodelle, ne olivat yli 10 prosenttia missä tahansa budjetin osassa, joten meidän täytyy tässä olla riittävän vahvoja myöskin tulevaisuudessa. Tämä ei ollut siis komission, vaan neuvoston ehdotuksessa. Tästäkin täytyy olla selvillä. No niin, nyt sitten pääsemme keskusteluun ja meillä on ainoastaan yksi esittelijä, tärkeä sellainen edelliseltä vaalikaudelta. Kysymyksessä on kollega Kristian Ehler. Puheenvuoro on teidän. Paljon kiitoksia. Puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Herra Smits, että tulitte tänne. Tässä jo kerrottiin, että, että horisonttiohjelmaan perustetaan oma valio, valiokunta ja nyt haluaisin, että myöskin annettaisiin tämä tieto automaattisesti niin kuin neuvostolle, että tämä auttaisi valiokuntaa, koska nyt me yritämme mm, saada nämä luvut kasaan kaikista niistä asiakirjoista, jotka saamme epäsuorasti käyttöömme. No sitten kun ajatellaan budjetin peruskysymyksiä, niin kyllä voin jakaa huolen aiheenne. Ja tämä on vielä dramaattisempaa, jos verrataan. Eli kun ajatellaan työohjelmaa 2014-2020, se on 15 miljardia ja 3,9 miljardia. Ja sitten vuonna 2015 sitten menemme seitsemännen ohjelman alapuolelle ja sitten tämä jatkuu samalla ta- tavalla ja tämä ö, ei liity ainoastaan innovaatioon ja niihin liittyviin ongelmiin, vaan ky- kysymys on siitä, että missä määrin meillä on jatkuva ja looginen hakemusten määrä tulossa. Ja ihmiset ovat kysyneet, että kannattaako tätä tehdä eurooppalaisella rahalla, koska jatkuvuus ei sitä ei selkeästi nähdä siltä puolelta. No sitten kysymykseni tämän lisäksi on se, että jos nyt nähdään tämä dramaattinen hakemusten määrä, tämä ehkä liittyy siihen, kun ajatellaan hankkeita, ovatko ne suurempia vai onko hankkeiden budjetti suurempi, onko malli erilainen, koska me emme tätä luvuista näe. Ja sitten kun ajatellaan vastausta näihin hakemuksiin, niin kyllä meitä auttaisi, jos näyttäisitte meille hiukan yksityiskohtaisemmin lukuja. Ja, ja näemme sitten, että eikö näitä ole voitu rahoittaa budjettirajoitusten takia, ja sitten ehkä voisitte painottaa vielä näitä leikkauksia tai mitä me menetämme budjettirajoitusten takia liittyykö tämä ohjelmien rakenteeseen tai johonkin muuhun. Ja sitten viimeinen kysymys, ja tämä liittyy uusien sääntöjen täytäntöönpanoon. Kun säännöstä neuvoteltiin kolmen osapuolen kesken, ei selkeästi ilmoitettu, että nämä, näitä, nämä hylättäisiin. Eli nyt sitten me, me sovimme silloin plus kolmesta kuukaudesta, ja niitä nähtävästi ei enää tarvita ja asianosaiset saavat tiedon paljon myöhemmin kuin ennen. Miksi heille ei voitu antaa mitään indikoitua arviota? Jos saan vielä lisätä, niin mielestäni meidän todellakin pitäisi yhdessä näyttää täysin avoimesti, mitä budjettirajoitukset tarkoittaisivat ohjelmalle, koska nyt luvut eivät sitä osoita, mutta tämä on erittäin tärkeää, kun ajatellaan parlamentin neuvotteluja neuvoston kanssa. Paljon kiitoksia. Kaikki edellisen vaalikauden esittelijät eivät ole paikalla ja tästä syystä sait hiukan enemmän lisää aikaa, mutta pyytäisin kuitenkin kollegat, että eh, pysyisitte kahdessa minuutissa. Seuraavaksi edustaja Cabazon Ruiz, hän on toinen puhuja. Gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluan aluksi esittää kiitokset äh, pääjohtajalle. Hän äh, aika selkeyttävästi puhui 12 äh, minuutissa ja nyt sitten muutama seikka. Ensinnäkin tekninen kysymys ja sitten poliittinen kysymys. Ensimmäiseksi haluaisin kysyä pääjohtajan kantaa artiklan 27, jossa määritellään ne edellytykset, jotka on täytettävä niiden yhdistysten ja järjestysten osalta, jotka tulevat mukaan horisontti 2020 ohjelmaan. Näyttää nimittäin siltä, että tämän, äh, <clears throat> näiden edellytysten äh, täyttäminen on lähes tulkoon äh, mahdotonta, jos ajatellaan tulotasoa eri maissa. Sitten haluaisin vielä tiedustella asiaa, joka koskee osallistujien määrää. Toisekseen kysymys, joka liittyy liittyy äh, tehtyyn äh, tekniseen äh, työhön? Ollaanko jo riittävästi edetty, jotta voitaisiin ottaa mukaan myöskin <clears throat> artiklan 185 edellyttämä välimerealuetta koskeva lisäohjelma? Me tiedämme, että asia edistäminen vie pitkään ja se edellyttää vähintäänkin sitä, että neljä aikaisempaa päätöstä otetaan huomioon. Joka tapauksessa rahoitukselliset sitoumukset on jo tehty puiteneuvottelujen yhteydessä – Ja nyt äh, haluaisin tiedustella, josko tässä yhteydessä on mahdollista ottaa käyttöön myöskin parhaat käytänteet. Ja niin kuin sanottu, <clears throat> kysyisin vielä valmistelutöiden etenemistä, missä äh, niiden suhtaan ollaan äh, menossa ja millä tavoin artikla 187 voidaan ottaa mukaan tähän. Kiitoksia paljon seuraavaksi edustaja Henkel. Yeah, like to... Niin, minä haluaisin ottaa toisen asian esiin. Te valittelitte budjettileikkauksista, mutta mm, kyllä olen järkyttynyt siitä tosiasiasta, että tieteellisen neuvonantajan kanta tässä sivutettiin. Minä en ymmärrä tätä. Minä kysyin, on, eikö komissio tai pääjohtaja enää ole kiinnostunut tieteellisestä näytöstä, vaan olemmeko menossa kohti sellaista politiikkaa, joka perustuu ideologioihin, vai jatkammeko tieteellisen näytön tiellä. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi kollega Debakker. Chair, and thank you Mrs. Smith for being here. Kiitos ja kiitos herra Smith, että tulitte paikalle. Minä haluaisin ensin viitata edellisiin kysymykseen. Minäkin olen tästä huolestunut minun ryhmäni, kun professori Glover ei enää saanut tehtävää itselleen, niin siihen ei ketään muuta valittu ja haluaisin kysyä, haluaako komissio jatkaa eh, politiikan tekoa tieteelliseltä pohjalta. Toivottavasti näin on. Ja kysymykseni liittyy kahteen seikkaan. Ensinnäkin Mainitsitte jo PK-yritysvälineen. Voisitteko ehkä antaa vähän yksityiskohtaisempaa tietoa, jos ajatellaan näitä yrityksiä, ovatko nämä PK-yritykset jo mukana näitä ehdotuksia tekemässä? Ja sitten maksuihin liittyen te sanoitte, että maksumäärärahoja on rajoitetusti ja Eurostatin raportista kävi ilmi myös, että ainoastaan noin 2 prosenttia BKTstä menee eh, tutkimukseen ja innovointiin jäsenvaltioissa. Mutta ehkä laajempi kysymys onko mielestäne niin, että horisontti 2020 pyrkii eh, saman jäsenvaltiot samoja tavoitteita edistämään ja että siellä lisättäisiin eh, varoja on jäsenvaltioita, joissa varoja käytetään vähän vähemmän, miten voidaan varmistaa se, että eh, nämäkin maat pystyvät toimimaan niin kuin alun perin täällä sanottiin. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin onnitella teitä siitä, että olette valmistellut nämä asiakirjat. Puhun nyt äidinkieltäni. Haluaisin esittää kolme kysymystä. Ensinnäkin eri eh, jäsenmaiden osallistuminen horisonttiohjelmaan. Haluaisin siitä lisätietoa. Ajattelen erityisesti niitä alueita, joille on tähän mennessä kanavoitu vähemmän rahoitusta. Minkälaiset prosenttiluvut vastaavat alueita? jotka saavat ensimmäistä kertaa rahoitusta. Äh, toivoisin ensinnäkin tähän äh, äh, kysymykseen vastausta. Ja sitten tiedustelisin myöskin arviointiin liittyviä seikkoja. Onko olemassa jonkinlaisia mahdollisuuksia saada selkeitä arvioita siitä, mitkä tekijät vaikuttavat rahoituksen määrään? Kiitoksia herra Skili Jotis seuraavaksi. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin paljon kiitoksia pääjohtajalle siitä, että hän pääsi paikalle tänne meidän saliimme tänä iltana. Me tiedämme kaikki, että Horisontti 2020 ohjelma voi olla äärimmäisen tärkeä eh, tutkimukselle ja innovoinnille ja se voi eritoten vahvistaa teollisuuden kilpailukykyä. Ja tämä sellaisena aikana, kun useat maat ovat keskellä kriisiä. Tästä syystä tämä on niin tärkeää. PK-yrityksiä voidaan tukea, voidaan luoda uusia työpaikkoja, mutta ikävä kyllä tässä on olemassa myöskin tämä sosiaalinen kehitys mukana, koska meillä on jo ongelmia nähtävissä budjetin, ensi vuoden budjetin leikkausten kohdalla, ja tämä oli muutenkin jo rajallinen budjetti. Tästä syystä se on suuri ongelma. Ja sitten Toinen ongelma on rahoitus. Rahoittaminen on äärimmäisen vaikeaa. Sitten kolmas kohta, josta haluaisin puhua, on se, että synergiat tieteen ja talouden välillä ovat sellaisia, että niitä kyllä edistetään, mutta mielestämme tästä tulee ennemminkin väline monikansallisille yrityksille, eikä se toimi yhteiskunnan hyväksi. Tästä syystä haluaisinkin kysyä seuraava. Millaisiin toimenpiteisiin haluatte ryhtyä, jotta voitte tässä hoitaa myöskin yhteiskunnan vaatimukset? Ja sitten toinen kysymys vielä, miten haluatte helpottaa pk-yritysten rahoitusongelmia, koska mehän tiedämme, että pk-yritykset ovat talouden selkäranka Euroopassa. Ja niillä tulee olemaan erittäin suuria ongelmia edessään, etenkin Etelä-Euroopassa. Ja sitten vielä kolmas kysymys. Miten aiotte käsitellä nämä budjettivaikutukset? Millaisiin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä, jotta Horisontti 2020 ohjelmaa voidaan hoitaa hyvin? Kiitoksia seuraavaksi edustaja Helmer. Uh, well, uh, thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra pääjohtaja. Se, mitä olemme tähän asti nyt iltapäivällä kuulleet, on, että neuvosto on väärässä pyrkissään rajoittamaan eh, menoja ja parlamentti on oikeassa pyytäessään lisää menoja. Ja niin kuin täällä niin usein käy, niin me olemme täysin unohtaneet nyt sen, että ympäri Euroopan mailla ja yksilöillä on valtava kriisi, on velkaa ja budjettipaineita. Miten voidaan tässä talossa nyt jatkaa rahan käyttöä vanhan tapaan huomioimatta taloudellista tilannetta? Tuskinpa meidän pitää pyytää lisää rahaa, kun muualla pyritään budjettia, budjettikuria pitämään tiukkana. Meidän pitää nyt käyttää rahat mahdollisimman tehokkaasti. Ja siksi tähän liittyen sanoisin, että sen sijaan, että prosessoimme olemassa olevia varoja Brysselin byrokratian kautta, niin olisi paljon parempi ja paljon tehokkaampi, jos nämä varat myönnettäisiin ja ohjelmista päätettäisiin kansallisella tai alueellisella tasolla, eikä keskitetysti Brysselissä. Paljon kiitoksia. Nyt pyytäisin, että te kommentoisitte. Tässä on, tämä ensimmäinen kysy- kysymyskierros saatiinkin jo päätökseen. Well, perhaps to start. No, ehkäpä voisin aloittaa viimeisellä kysymyksellä. No, demokraattisella tavalla tämä Horisontti 2020-ohjelma pitkien neuvottelujen jälkeen, äh, kun päästiin sopuun, äh, niin se on 80 miljardia euroa. No tässä on nyt takana se, että jos nyt on saatu sopimus aikaiseksi demokraattisesti 800 miljardista, äh, ja se tuo lisäarvoja on tehty toissijaisuusperiaatteen kautta, niin totta kai tässä täytyy myöskin budjetti täytäntöön panna. Me emme pyydä lisää rahaa emme pyydä mitään suurta lisäystä. Ainoa, mitä me pyydämme, on se, että me saamme varat, joista parlamentti ja neuvosto pääsivät pitkien keskustelun jälkeen sopimukseen. Ja me olemme voineet osoittaa lukuisten tutkimusten kautta se lisäarvo, mitä tämä tuo Euroopan kansalaisille ja talouden kasvulle. Ja teidän maanne on yksi suurimmista edun saajista eurooppa, eurooppalaisissa puiteohjelmissa ja myöskin tukee näitä ohjelmia hyvin paljon. Joten tämä maa varmasti välittömästi tukee tutkimusta ja innovointia Euroopan tasolla. No sitten toiset kysymykset, joita esitettiin. Ensinnäkin olen erittäin tyytyväinen, että tällainen pysyvä komitea perustetaan Horisontti 2020 täytäntöönpanoon liittyen ja me tuemme sitä mielellämme tiedoilla, päivityksillä, luvuilla. Mitä sitten tarvitsettekin? Jos tarvitsette arvioita, lukuja, kaavioita, mitä sitten haluattekin? Te mainitsitte äh, nämä liialliset hakemukset. No, mikä nyt on, sitten on syy tälle? Meillä ei ole sitä analyysiä. Mutta siis ohjelmahan on hyvin suosittu. Äh, se on otettu tiedeyhteisössä erittäin myönteisesti vastaan. Ja sitten myöskin kun se on nyt yksinkertaistettu, niin sitä on helpompi käyttää. Olemme päässeet esteistä eroon. Mutta kolmanneksi, ja tämä on asia, joka mielestäni ei ole hyvä, on se, että monet ihmiset tulevat, koska kansallisen tason budjetteja on leikattu. Esimerkiksi Espanjassa tiedehankkeita on leikattu 600 miljoonalla. Monet tiedemiehet sitten siirtyvät Brysselin ehdotuksineen. Ja tämä on tämä korvausvaikutus, mitä emme pidä hyvänä, koska meidän täytyy perustaa nämä eurooppalaiselle yhteistyölle ja lisäarvolle. No mitä nyt sitten erityisesti teemme tämän ongelman suhteen? Me esitämme tätä kahden vaiheen hakemusprosessia, että ensin tullaan ehdotuksen kanssa ja ainoastaan ne, joiden, ehdotus on erittäin vahva, voivat mennä seuraavaan vaiheeseen – ja 80 prosenttia ensimmäisessä vaiheessa hylätään ja 20 prosenttia menee toiseen vaiheeseen ja niistäkin prosentti on 30 prosenttia, koska sitten se on järkevää, että pyydetään ihmisiä tekemään yksityiskohtainen ehdotus. No sitten tämä tutkimusneuvosto on toinen mielenkiintoinen mekanismi. Jos tehdään ehdotus, joka on laadultaan melko heikko, niin sitä ei yhden kahden vuoden aikana voi hakea uudestaan, vaan täytyy odottaa. Ja tämäkin on mielenkiintoinen tapa päästä tästä ongelmasta eroon. Niin meidän täytyy tehdä jotakin, koska tämä on niin suosittu ohjelma. Emme ensimmäisessä sopimuksessa ole voineet kunnioittaa kahdeksan kuukauden aikarajaa. Tämä on melkoinen kulttuurimuutos. Meidän täytyy antaa enemmän tietoa tästä, että ihmiset ovat tietoisia tästä uudesta työskentelytavasta. Edustaja Kavason Ruiz kysyi tästä koko rahoitussummasta. Tiedätte, että horisontti 2020 äh, päätimme äh, yksinkertaista tätä, eli 100 prosenttia suoria kustannuksia ja 20 epäsuoria kustannuksia, 25 prosenttia epäsuoria kustannuksia. Tämä on tutkimukselle ja innovoinnille 70 prosenttia äh, suoria ja 20 prosenttia epäsuoria me olemme tehneet simulaatioita, jotka osoittavat, että tämä johtaa äh, siihen, että kaikki tässä voittavat, yliopistot ja pk-yritykset, ainoat, jotka mahdollisesti joutuisivat ongelmiin, ovat ne, joilla on suuret fasiliteetit. Ja tässä sitten tässä pyritään osa näistä epäsuorista kuluista siirtämään suoriin kuluihin, joten me puhumme näiden organisaatioiden kanssa, pyrimme löytämään hyviä ratkaisuja, mutta kyseessä on ainoastaan pieni ryhmä. Yleensä ottaen ihmiset ovat melko tyytyväisiä. No, edustaja Henkel puhui tästä päihtäjän tästä tutkimusneuvonantajasta. Tämä, tätä pestiä ei ole poistettu, vaan se on päättynyt Barroso 2 hallinnon hallintokauden jälkeen. Ja nyt sitten äh, tässä asia pohditaan. Juncker pohtii sitä, että äh, neuvoantava rakenne otettaisiin uudelleen käyttöön. Joten se tässä nyt ei voida sanoa, että tämä olisi poistettu, vaan Mm, tämä pääneuvonantajan pesti on nyt päättynyt ja nyt sitten pohditaan tulevaisuutta, mutta haluaisin kuitenkin vakuuttaa teille, että me olemme sataprosenttisesti sitoutuneita siihen, että politiikka pohjautuu tieteellisiin faktoihin eikä huhuihin tai muihin tekijöihin. Joten politiikka, jota me seuraamme, on se, että varmistamme, että lainsäädäntöehdotukset pohjautuvat tieteellisille tosiasioille. No, edustaja Bakker äh, puhui tästä neuvonantajasta, mutta myöskin PK-yrityksistä on tärkeää, että PK-yritykset saadaan mukaan. No, mitä me sitten teemme niille? Ensinnäkin 20 prosenttia budjetista on osoitettu PK-yrityksille ja meillä on myöskin oma väline, meillä on oma, meillä on kansallisen tason tukipisteiden verkostoa ja sitten myöskin pyrimme yksinkertaistamaan. Yksinkertaistaminen vaikuttaa siihen, että uudet ja pienet yritykset pääsevät mukaan. No sitten Kudritska, paljon kiitoksia myöskin teidän puheenvuorostanne. Olette huolissanne tästä juovasta tieteen ja innovoinnin välillä. Te itse olette hyvin paljon olleet mukana tässä tiimityössä ja on tärkeää, eh, että myöskin komissio tämän huomaa. Ja nyt sitten uusia on tullut mukaan, koska tätä yksinkertaistamista on tapahtunut. Eh, sitten kun meillä on tuo pysyvä komitea, niin sitten eh, saamme tietoja ja annamme tietoja eteenpäin sitten siitä, mikä tilanne on. No tässä nyt pähkinän kuoressa reaktioni. Ai niin, Täällä esitettiin myöskin tärkeä kysymys tästä kahden prosentin tutkimusmenoista. Me puhumme hyvin paljon tutkimuksesta innovoinnista, mutta me investoisi siihen kuitenkaan tarpeeksi. Tällä hetkellä kyseessä on siis 2 prosenttia BKTstä ja yritämme käyttää horisontti 2020 siten, että jäsenvaltiot rahoittaisivat enemmän. Se ei ole helppoa, koska jäsenvaltioiden täytyy investoida tulevaisuuteen. Se, mikä minua pelottaa, on se, että esimerkiksi Kiina kasvattaa tutkimusta ja kehitystään yli 20 prosentilla ja Etelä-Koreaa viidellä, yli viidellä prosentilla BKTstä, joten tämä pitäisi olla nyt herätys Euroopalle, että me puhu ainoastaan tutkimuksesta, vaan myöskin investoimme siihen. Ten. Paljon kiitoksia. 10, 11 henkilöä puhuja luettelossa valitettavasti. Nyt tämä luettelo suljetaan nyt. Ja nyt sitten jokainen saa puhua minuutin ajan, koska muuten me emme pääse päätökseen tässä asiassa ennen kello viittä. Edustaja Griffin ensimmäistä minuutti. Kiitos puheenjohtaja. Yhdistyneen kuningaskunnan delegaatio on myös kirjoittanut siitä, että olemme huolestuneita tästä tieteisen neuvonantajan roolista. Mutta on hienoa kuulla tästä mietitään tapaa päästä menneistykseen, on tärkeää, että nuoret, jotka ovat syrjäytyneet työmarkkinoilta, voivat päästä tulevaisuuden tärkeisiin työpaikoihin. Miten saadaan horisontti 2020 ja rakennerahastot ja nuorison työllisyysaloitteet todella toimimaan? Mihin askeleihin on ryhdytään, miten tässä seurantatyötä tehdään? Kiitoksia tässä pysyitte hyvin ajassa, herra Garbrandi. Chairman, uh... Niin, puheenjohtaja. Kiitoksia, herra Smits, että olette täällä ja puhutte näin avoimesti myöskin budjettiasioista, koska on huolestuttavaa kuulla, että meillä on 40 prosentin aukko, jos jatkamme näin. Seuraamme neuvostoa. Minulla on konkreettinen kysymys. Yleensä me puhumme budjettiasioista makro puitteissa. Ja nyt sitten puhuitte, että 2014 ongelma ratkaistiin siten, että ehdotuksia siirrettiin seuraavalle vuodelle. Kun puhun tietyille yrityksille ja instituutioille, jotka käyttävät myöskin näitä ohjelmia, he puhuvat myös luotettavasta Euroopan unionista, että tekevät kustannuksia, joita ei makseta ajoissa takaisin, koska asioita lykätään. Voitteko hiukan konkreettisemmin kertoa, mitä tapahtuu yksityiskohtaisella tasolla silloin, kun neuvosto ei näitä maksuja suorita, joita tarvitaan. Tarvitaan kuitenkin. Kiitos. Minun on terveyteen liittyvä kysymys liittyen horisontti 2020. Viime mantaihin asti ei ollut kovastikaan keskitytty yhteen suurimpaan ongelmaan, eli antibiootti antibioottiresistenssiin. Huomenna on antibioottien tiedostus tai tiedostamispäivä ja jos emme löydä uusia tapoja toimia antibioottien kanssa, emmekä pysty tutkimaan uusia sellaisia, niin meille tulee suuria terveydenhuolto-ongelmia. Ja tämä liittyy myös hyvin selvästi esimerkiksi eh, sian, sikojen kasvatukseen, sillä eh, ihmisten ja sikojen välillä voi tapahtua tautien siirtymistä ja siksi on mietittävä antibiootteja tähän liittyen. Aiotaanko tähän kiinnittää huomiota, muuten tulee suuria ongelmia, ihmiset kuolevat eikä he pystytä hoitamaan. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Lewandowski. Kiitoksia tästä puoleksi optimista puoleksi pessimistisestä esityksestä. No tietysti tämä on hieno asia, kun ajatellaan näitä allokaatioita ja myöskin yksinkertaistaminen edistyy. Mutta dramaattisempaa on tässä näiden leikkausten hallinnointi joka päivä. Ja myöskin me olemme nyt neuvottelupäätöksessä, ei ainoastaan 2014, vaan kun, myöskin kun ajatellaan näitä lisämaksuja 2014, mitkä ovat esimerkiksi edunsaajien huolena, että yhdistyneessä kuningaskunnassa – mitä tulee näihin tämän vuoden budjettirajoituksiin, eikä ainoastaan ensi vuoden. Kiitos. Eh, Mr. Zorinho. Kiitoksia, edustaja Dorini. Kiitokset. Haluan aluksi esittää kiitokset pääjohtajalle ja samoin haluan myöskin painottaa sitä, äh, miten tärkeää sekä parlamentin että komission kannalta olisi se, että pystyisimme yhdessä äh, todeta sen, että neuvoston tekemät leikkaukset ovat järjettömiä. Samaten haluaisin pääjohtajalta kysyä hänen äh, näkemystään tätä ikään kuin skitsofrenista äh, tilannetta, joka on horisontti 20, 20 taustalla. Kyse on investointiohjelmasta, se on avainasemassa ole ohjelma ja, ja kuitenkin rahoitusta on vähennetty. Sitten vielä kysymys. Vuosia äh, olemme jo äh, luoneet erilaisia konsortioita ja tutkimuslaitoksia. Äh, kuitenkin on totta, että kyseiset laitokset toimivat ja ovat järkeviä, mutta loppujen lopuksi ne eivät kuitenkaan toimi aina välttämättä innovatiivisesti. Meidän tarvitsisikin, tarvitsisikin ottaa käyttöön nyt selkeät säännöt, jotta ei tätä enää tapahtuisi. Madame Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Werner. Arvoisa puheenjohtaja ja pääjohtaja, minulla olisi käytännön kysymys kun ajatellaan tätä PK-välinettä, niin ne hakemukset, hakemusten lähettäjät, joita ei hyväksytä, eivät saa mitään arviointia tästä. Ja nyt kun ajatellaan tätä heikkoa onnistumisprosenttia, niin totta kai täällä myöskin tapahtuu turhautumista, eivätkä nämä yritykset lähde uudestaan tekemään hakemusta, jos eivät he saa tietää, mistä syystä niitä ei hyväksytty. Onko komissio tietoinen näistä ongelmista ja jos kyllä, niin mitä aiotte tehdä? Kiitoksia, edustaja Sanders. Merci, monsieur le, le président, merci, monsieur le directeur. Moi... Kiitos puheenjohtaja, kiitos pääjohtaja. Haluaisin esittää huomioon eikä palata siihen, mitä jo tuli todetuksi. Te puhuitte yksinkertaistamisesta ja siitä, että se on toteutettava todella nopeasti kun käydään keskustelua tutkijoiden kanssa on käynyt ilmi, että hankkeiden hallinto, hallinnointi käytännössä on hidasta ja tämä on jatkuvasti kärjistyvä ongelma ja se lisää kustannuksia eri laboratorioissa ja tutkimuslaitoksissa, koska tutkijat joutuvat itse vastaamaan hallinnollisista kysymyksistä, joten tämä asia pitäisi nyt nopeasti saada kuntoon. Bullo. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Zullo. Ente. Kiitos äh, puheenjohtaja. Horisontti 2020 äh, luomisen äh, aikana on puhuttu erikoistumisesta pitkään ja hartaasti. Sen tarkoituksena on toteuttaa tilanne, jossa paikalliset tutkimuslaitokset pystyvät käyttämään hyvin varoja nyt haluaisinkin tiedustella, millä tavoin Euroopan komissio on tukemassa paikallisia yksiköitä, jotta ne pystyvät käyttämään rakennerahastojen varoja hyväksi näissä tutkimushankkeissa ja jotta ne voitaisiin linkittää myöskin Horisontti 2020 rahoituksiin. Kiitoksia herra Eeler esittelijä lyhyesti. Niin, haluaisin nyt saada nämä konkreettiset luvut, mitä budjettileikkaukset tarkoittavat horisontti 2020 ohjelmalle. Tämä viittaus on vaarallinen, koska meiltä puuttuu 8,6 miljardia ja nyt sitten taas 1,1 miljardia. Varsinkin kun ajatellaan vuotta 2015, niin jos me käytämme 9,3 miljardia jo 15 jo etukäteen, niin tämä on FP seiskaakin vähemmän. Me tarvitsemme näitä lukuja poliittisen argumentoinnin suhteen neuvoston kanssa. Paljon kiitoksia. Nyt teidän kommenttinne, arvoisa pääjohtaja. Kiitos ja kiitos taas näistä kysymyksistä. Jos ajatellaan synergiaa rakennerahastojen ja horisonttiohjelman välillä, tämän moni otti esille. Tämä on tärkeää ja on hyvä nähdä, että ei ainoastaan rautateihin ja lentokenttiin sieltä, vaan yhä enemmän voidaan rahaa käyttää eh, tieteeseen tiedepuistoihin, inkubaattoreihin ja näin voidaan edetä tällä tiellä menestykseen. Meidän on hyvin tarkkaan katsottava, miten näitä varoja käytetään ja on varmistettava, että investoinnit hyvin meillä on hyviä esimerkkejä Espanjasta tai Irlannista esimerkiksi rakennevarojen avulla niistä on tullut tietopohjautuneita maita. Siellä on sijoitettu ei ainoastaan moottoriteihin ja lentokenttiin, vaan myös yliopistojen ja tiedelaitosten uudistamiseen. Moni on pyytänyt yksityiskohtaisempaa tietoa leikkauksista. Komission jäsen puheenvuorossaan mainitsi määrät Mari Kyriin liittyen ja PK-yrityksiin. Minä toimitan teille kaikki nämä tarkat luvut. Ja edustaja Gerbandi kysyy, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. No tämä tarkoittaa sitä, että jos me hyväksymme jonkun hankkeen ja hanke voi sitten aloittaa tutkimuksen liittyen mihin tahansa aiheeseen, no emme pysty antamaan ennakkovaroja, käteisvaroja, jotta ihmiset voisivat rekrytoida sinne eh, tutkijoita tai voitaisiin matkustaa konferensseihin muita tapaamaan. Tällaisia seurauksia tästä on ja tämä on huono asia, kun tiedeinnovaatiot on niin tärkeä asia. Oli oikein hyvä, että yksi eh, henkilö täällä mainitsi huomisen antibioottipäivän, sillä tämä antibioottiresistenssi on todella suuri ongelma ja tällä hetkellä asetamme etusijalle tämän pyynnön, joka liittyy tutkimuksiin, jota tehdään tutkimuskeskusten ja farmaseuttisen teollisuuden kanssa. Kyseessä on 300 miljoonaa, jotka on tähän varattu ja pitää etsiä vaihtoehtoja, koska tämä vaikuttaa kansalaisin suoraan. Huomenna tulee meiltä lehdistö tiedote. Meillä on hieno hanke, jota rahoitamme tähän liittyen. Jos palaan vielä maksumäärärahoihin, niin me olemme ylpeitä siitä, että käytämme rahat kunakin vuonna ihan loppuun asti. Herra Lewandowski, viime vuonna kun olette vielä budjettisesta vastaava komissaari, niin sanoitte, että meidän ohjelmamme on hyvä esimerkki siitä, miten on 100 prosenttia rahoista käytetty. Meiltä jäi ehkä 280 euroa vain käyttämättä, eli me olemme ihan loppuun asti nämä rahat käyttäneet 100 prosenttia. Tämä on hyvä kriteeri. Ne politiikat, jotka käyttävät 100 prosenttia mm, määrärahoista, pitää asettaa etusijalle. Ja on totta, jos ajatellaan näitä hakijoita tiettyyn osion ohjelmasta, meillä on niin paljon hakemuksia, että tässä meiltä meni liikaa aikaa siihen, että kerroimme, eh, miksi hakemuksia ei hyväksytty. Periaatteessa pitäisi antaa kymmenen Eh, rivin pituinen vastaus ja viime aikoina se on lyhyempi, mutta jatkossa pyrin varmistamaan sen, että ei yhdellä rivillä vain vastattaisi, on oltava oikeus siihen, että saa pidemmän vastauksen. Ja tässä ihan pähkinänkuoressa vastaukseni näihin esitettyihin kysymyksiin. Kiitos. Paljon kiitoksia pääjohtaja. Kuten me hyvin tiedämme ja mikä myöskin toistettiin usein, on se, että me emme käytä, äh, kuluta rahaa horisontti 20, 20, vaan investoimme sitä Euroopan unionin kilpailukyvyn äh, kasvun ja työpaikkojen luomisen puolesta. Ja tämähän on totta kai erittäin tärkeä kansalaisemme. Haluaisin lisätä, että tänään kello 19 täällä parlamentissa me aloitamme ö, ö, tieto- ja innovointi huippukokoukset. Siellä on kolme komission jäsentä, totta kai tutkimuksen ja innovoinnin, aluepolitiikan ja maatalouden asioista vastaavat komission jäsenet ovat paikalla. Siis kolme täysin tuoretta komission jäsentä ja siellä keskustelemme innovoinnista siitä, miten voimme käyttää rahaa parhaalla mahdollisella tavalla yhteistyössä tutkimuksen, instituutioiden, pk-yritysten, teollisuuden ja niin poispäin kanssa. Paljon kiitoksia vielä kerran, arvoisa pääjohtaja, siitä, että saavuitte paikalle tänne kertomaan meille näistä asioista. Me olemme seuraavan viiden vuoden aikana jatkuvasti yhteydessä, koska me tarvitsemme tätä yhteydenpitoa tulevaisuudessa. Paljon kiitoksia. So, nothing. Okay, perfectly organized. We are perfectly organized. No me täällä on kaikki täysin järjestyksessä, kuten näette kello 16 alkaa äänestys. Meillä on kaksi ehdotusta. Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyöstä koskevan sopimuksen uusiminen. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia, koska vanha päättyi 7.11.2014, 10 päivää sitten toisin sanoen, joten meidän pitäisi nyt päättää tästä asiasta. Kyse on yhteistyöstä, tietotaidosta, tietoyhteisön ja kansalaisten etun hyväksi. Nyt alkaa siis koneäänestys. Nyt pidetään pieni testikierros, testiäänestys tähän aluksi, koska meidän täytyy olla varmoja, että kaikki toimii oikein. Pyydän teitä, siis, siis tämä on siis testi ja se on kuitenkin tärkeä. Annan teille nyt kysymyksen. Pidättekö Euroopan parlamentista? Nyt teidän täytyy vastata. Please answer. The vote is open. Vastatkaa nyt tähän. Äänestys alkaa. No niin, katsotaan. Äänestys päättyy. Yksinkertainen kysymys. Hyvät kollegat, no, no, no, no. Ei nyt kovinkaan selvä vastaus, mutta kuitenkin tässä nyt Euroopan integraatiota tuetaan melko lailla. No niin, paljon kiitoksia. No niin, nyt aloitamme Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen. Yksinkertaistettu menettely koneäänestys, äänestyksenä, Äänestys alkaa. Kaikki ovat äänestäneet. Selvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos. No, äänen, ääntäminen oli hyvä. No niin sitten toinen asia. Siviilikäyttöön tarkoitettua maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää koskeva yhteistyösopimus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välillä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Aprobaatto eli hyväksytty niin ikään. Paljon kiitoksia. Koneäänestys päättyy näin. Kaikki menee oikein hyvin nyt iltapäivällä. Nyt pääsemme sitten kohtaan viisi. Anteeksi, puheenjohtaja korjaa kohta kuusi. Markkinoiden vakauden takaavan reservin perustaminen ja toiminta unionin kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamiseksi unionissa ja tietyn direktiivin muuttaminen. Esittelijämme on herra Antonio Tajani, Euroopan parlamentin varapuhemies, aikaisempi komission varapuheenjohtaja – Haluaisin antaa teille nyt puheenvuoron, jotta voitte esitellä lausuntonne. Pyytäisin, että pysytte viidessä minuutissa, arvoisa varapu. Kiitos puheenjohtaja. Aivan aluksi haluan korostaa eh, omaa eh, myönteistä eh, suhtautumistani siihen, että Euroopan unioni on panostettava suuresti ilmastonmuutoskysymyksiin ja luonnollisesti äh, markkina pohjaisilla äh, toimilla ja 40 prosentin äh, tavoitteeseen pääsy vuoteen 2030 mennessä ovat avainasiassa tässä kysymyksessä. Mutta meidän on lisäksi otettava huomioon myöskin se, että tämän tavoitteen lisäksi Euroopan komissio oli sopinut myöskin toisesta tavoitteesta johon myöskin parlamentti ja neuvosto yhtyivät, eli 20 prosenttia BKT Euroopan unionin sisällä ennen vuotta 2020 on saatava kokoon teollisuuden saralta. Tämä on äärimmäisen tärkeä ja arkaluontoinenkin sektori, kun ajattelemme meidän teollista kilpailukykyämme meidän on siis tasapainotettava tilannetta ja luonnollisesti sitä kautta myöskin kamppailtava ilmastonmuutosta ja teo, uudelleen teollistumista vastaan. Tällainen teollisuus- ja ympäristöpolitiikan äh, avioliitto on mahdollinen, mutta se ei kuitenkaan saa vahingoittaa teollisuutta koska meidän on päästävä tavoitteisemme, lopulliseen tavoitteisemme, jonka tarkoituksena on luonnollisesti oma teollisuutemme tukeminen niin ikään. On totta, että Yhdysvaltain ja Kiinan välillä solmittu hiljattainen ilmastonmuutos ilmastonmuutokseen vaikuttava sopimus on äärimmäisen tärkeä myöskin eurooppalaisten kannalta, mutta Intia, Kiina ja Yhdysvallat ovat kuitenkin merkittävässä asemassa tästä huolimatta ja meidän on oltava äärimmäisen tarkkoja näiden maiden suhteen, kun pyrimme suojelemaan omaa yritystoimintaamme. 90 ja 2011 aikajakson välillä Euroopan unioni pystyi vähentämään 11 prosenttia äh, päästöistään äh, ja tällä hetkellä äh, meidän kokonaislukumme ilmastonmuutoksen yhteydessä on noin 10 prosenttia. Siis näin pystymme toimimaan myöskin markkinoiden tasajana ottaen huomioon myöskin backloading-järjestelmä ja sen mukana tuomat vaikutukset. Meidän on tässä järjestelmässä pyrittävä äh, siihen, että eurooppalainen äh, teollisuustoiminta ei siirry maihin, jotka eivät pidä niin tärkeällä sijalla äh, ympäristökysymyksiä. Erityisesti päästöt ja liikennesektori ovat tärkeässä asemassa. Meillä on ikäviä esimerkkejä esimerkiksi Alppia alueella. Tässä suuret yritykset ovat siirtäneet tuotantoa ja, ja rahoitusta Euroopan ulkopuolelle. Sama koskee tiettyjä Sardiniassa toimivia yrityksiä. Meillä on olemassa Euroopan laajuiset lainsäädännölliset kehykset. Niitä on noudatettava Emmekä voi hyväksyä sitä, että meidän kuningas, äh, tai kuningattar jalokivemme teollisuuden sektorilla siirretään äh, muualle pois Euroopan unionista. Siksi äh, järjestelmä on päivitettävä joidenkin tiettyjen kriteereiden myötä. Aikoinaan, kun itse toimin Euroopan komission piirissä, tehtiin päätös tavoitteista, jotka koskevat aikajaksoa aina vuoteen 2030 asti. 2011 tehtiin tämän suuntaiset päätökset. Siihen suuntaan on jo mentykin, mutta Tämän vuoden maaliskuussa Euroopan komissio kuitenkin vielä vahvisti sen, miten tärkeää teollisuustuotannon vahvistaminen Euroopan unionin alueella on. On selvää, että tulemme käymään tästä keskustelua vielä tänään ja tulevaisuudessakin varjo esittelijän kanssa mutta niin kuin sanottu, nämä ovat seikkoja, jotka haluan tuoda esiin omassa ehdotuksessani. Nämä ovat keskeisiä kilpailukyvyn kannalta. Ne ovat aivan avainasemassa olevia seikkoja. Olen keskittynyt omassa työssäni viiteen seikkaan. Ensimmäinen niistä pureutuu suoritukseen ja siihen, että jotta päästäisiin asetettuun tavoitetasoon, ei saa syyllistyä lisäkulujen synnyttämiseen. Tämä edellyttää sitä, että vuoteen 2030 mennessä yritykset saavat ilmaiset päästöoikeusluvat käyttöönsä on tietenkin pidettävä huoli myöskin siitä, että tuotannon osalta ei voida käyttää ex ante määriteltyjä tavoitteita. Usein nimittäin energian merkitys kustannuksista on jopa 40 prosenttia ja se vaikeuttaa meidän yritystemme kilpailukykyä. Euroopan unionissa esimerkiksi sähkön hinta on noussut 38 prosenttia, kun taas Atlantin toisella puolella sähkön hinta on laskenut jopa 4 prosenttia kaasukäytön lisääntymisen seurauksena. Meidän onkin mietittävä tilannetta myöskin niiden maiden kannalta, jotka, joiden tuotannossa ei oteta huomioon ilmastokysymyksiä emme tietenkään saa myöskään hyväksyä kilpailuvääristymiä Euroopan unionin sisällä. Jos otamme huomioon myöskin teknologiset eh, rajoitukset eh, ja sitovat eh, määräykset, on sovellettava samoja sääntöjä, mutta kuitenkin sillä tavoin, että esimerkiksi työpaikkojen määrää ei jouduta liikaa vähentämään. Niin kuin sanoin, jotta nämä kaikki tavoitteet voitaisiin toteuttaa, ehdotan, että uusia panostuksia tehdään erityisesti rahoitukseen ja innovaatioon liittyen. Madame Griffin. Paljon kiitoksia tästä. Nyt puheenvuoron saa sitten edustaja Griffin SDn puolesta. To thank the rapporteur for his contribution on the... Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, haluaisin kiittää esittelijää hänen ehdotuksestaan, joka liittyy komission ehdotukseen, joka liittyy päästökauppajärjestelmän kuin vaan markkinavakausvarantoon. Kuten tiedätte, päästökauppajärjestelmä ei toimi hyvin. siinä ei ole huomioitu sitä, että päästöoikeuksien tarjonta on liiallista. On tärkeää muuttaa ETS-järjestelmää niin, että siitä saadaan sellainen, että todellakin edistetään puhtaita investointeja pystytään valvomaan päästöjä. Minusta markkinavakausvaranto voi olla hyvä väline tähän, mutta ainoastaan jos se suunnataan oikealla tavalla ja sille on oikeanlainen ala. Ensinnäkin tässä on toimittaa nopeasti, mitä nopeammin prosessi lähtee käytäntöön, niin sen helpommin pystytään eh, ryhtymään toimiin eh, päästökauppa-oikeuksien lisääntymisen osalta. Jos meillä on hyvä väline, miksi pitää jäädä odottelemaan tässä mielessä 2017 olisi hyvä aloitushetki. Ja toisaalta pitäisi verottaa nämä backloading mahdollisuudet, jos poliittisesti nyt ollaan menossa yhteen suuntaan ja pyritään ratkaisemaan ylitarjonnan ongelma, niin emme nyt voi eh, väistyä tältä tieltä. Ja jos katsomme tätä esitystä, niin on tärkeää määrittää tarkkaan keskustelun sisältö. Hiilivuotosääntöjen muuttamista ei tällä hetkellä tarvita, vaan tämän pitäisi liittyä tuleviin lainsäädäntöehdotuksiin 2014 Eurooppa-neuvosto päätösten pohjalta liittyen 2030 puitteisiin. Me työstämme sellaista lainsäädäntöä, joka tulee selvästi vaikuttamaan tulevaisuuteemme. Meidän on tehtävä tämä maalaisjärkeä käyttäen ja toimittava nopeasti ja tehokkaasti. niin, että on selkeät tavoitteet mielessä. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi ECRstä Basenovski. Já bych eh, za pana kolegu Grobarčka. Kiitoksia puheenjohtaja herra Gorbatsikin puolesta käytän tässä puheenvuoron. Herra Gorbatsic ei päässyt paikalle ja tästä syystä minä nyt esitän tässä hänen näkemyksensä. Olen kiitollinen edustaja Tajani lähestymistavasta, koska hän painotti erästä erittäin tärkeää asiaa. Ja kyseessä on se, että meidän täytyy ottaa huomioon Euroopan ja sen yritysten kilpailukyky. Koska jos koko tämä backloading-prosessi vietäisiin äärimmäisyyksiin, jos hinnat vietäisiin äärimmäisyyksiin, niin se aiheuttaisi toisten ongelmien syntymisen teollisuudessa, eikä tämä olisi hyvä asia. Haluaisin muistuttaa teitä keskustelusta, jonka kävimme tässä valiokunnassa noin vuosi sitten. Kyseessä oli erittäin dramaattinen keskustelu koko tästä prosessista. Ja uskoakseni se oli ikään kuin varoitus koko päästökauppajärjestelmään liittyen. Minä tuen edustaja Tajanin lähestymistapaa, sillä uskon, että on tärkeää, että backloading-prosessi on olemassa energiateollisuutta varten. Me tarvitsemme sitä, että järjestelmä on ennakoitavissa ja selkeä, koska kyseessä ovat äh, keinotekoiset markkinat. Näin ollen meidän pitäisi välttää keinotekoisten kustannusten luominen, koska se saattaisi vielä mutkistaa tilannetta, niin kuin jo mainittiin. Ja tähän liittyy esimerkiksi korkea energian hinta, joka mutkistaa eurooppalaisten yritysten tilannetta maailmanlaajuisesti ja maailmanlaajuisilla markkinoilla. Tässä on olemassa tiettyjä askeleita, joiden tulisi yksinkertaistaa tilannetta ja auttaa teollisuutta ja myöskin saada aikaiseksi havaittavissa oleva edistysaskel tätä tulisi myöskin voida monitoroida täällä valiokunnassa, koska kaikki tietävät, että on olemassa kaikenlaisia kaavioita ja olemme nähneet, että nämä ennusteet eivät muuttuneet todeksi ja me haluaisimme tätä välttää. Tämä periaate on mutkistanut elämäämme. Tämä tapahtui jo edellisellä kaudella. Jos ongelmia ei olisi, niin eihän niistä sitten täällä käytäisi keskustelua. Haluaisin kiittää edustaja Tajaania vielä kerran hänen erittäin järkevästä lähestymistavasta. Kiitoksia. Seuraavaksi Alden puolesta herra Fedelojon. Swedish short briefing. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen ruotsalainen ja puhun lyhyesti ja ytimekkäästi. Meillä on seitsemän ongelmaa Tajanin tekstin liittyen. Niistä on puhuttava ja meidän kantamme ovat eroavia. Ensinnäkin ITRE-valiokunnan pitäisi tekstissään puhua ainoastaan tästä MSR-järjestelmästä. Tässä Tajani on ottanut teksti myös hiilivuotoasian, mutta meidän pitäisi ehkä joitain muutoksia tehdä näihin hiilivuotoasiakirjoihin, mutta se pitää jättää siihen vaiheeseen, kun nimenomaan tuota asiaa uudistetaan ja nyt pitäisi paneutua ainoastaan tähän vakausvarantoon. Ja sitten toiseksi ehdotamme al- varhaisempaa aloitusaikaa, niin kuin e SED 2017, ehkä 2018 käytännön syistä. Ja sanoisin, että markkinoiden alhaiset hinnat nyt hämäävät yrityksiä ja antaa sellainen mielikuva, että hiilen hinta pysyy alhaisena ja että 2021 romutaan koko järjestelmään. Näin ei kuitenkaan käy vuonna 2021. Jos tämä tilanne jatkuisi tällaisena, niin seurauksena olisi se, että olisi tilanne vielä vaikeampi Euroopan teollisuuden osalta, että 2017 tai 2018 pitäisi aloittaa. nyt kuningaskunta ja Saksakin on tällä kannalla hyvistä syistä. Mitä tulee sitten tähän backloading-järjestelmään, meidän pitäisi pantaa nämä varantoon saman tien, jos ne pannaan takaisin markkinoille, markkinat vaan niiden epätasapaino lisääntyy ja koko päästöoikeusjärjestelmä vaikeutuisi. Minä haluaisin myös ottaa käyttöön pysyvän perusjärjestelmän, eli jotain sellaista kuin, että jos on yli 500 miljoonaa oikeuksia varannossa yli kaksi vuotta, niin 20 prosenttia niistä pitäisi pysyvästi eh, peruttaa. Minä palaan vielä yksityiskohtaisempiin ehdotuksiin tältä osalta. Ja sitten nämä kynnykset. Minusta ei ole mitään hyviä syitä niitä lähteä muuttamaan, niin kuin Tajani esitti. Jos lähdetään muuttamaan, niin niitä pitää vähentää ja vuosittaisen mukautuksen pitäisi olla 15 prosenttia, mutta ehkä pääosasto energian kanssa pitäisi tästä puhua. Minusta tässä on ehkä hyvä kynnysarvojen taso siinä vaiheessa, kun varmasta taas markkille näitä oikeuksia siirretään. Meidän pitäisi eh, tarkastella se uudelleen vuoden kuluttua, vaan kahden vuoden kuluttua uuden vaiheen alkamisesta ja haluaisin siis lyhentää tätä aika aikaa, sillä kaksi vuotta on aika vähän aikaa. Teollisuus sanoi, että ei ollut tarpeeksi aikaa valmistella investointeja, mutta varmasti vuosittain tästä on tietoa. Eli jos tässä mentäisiin takaisin vuoteen tai puolentoista vuoteen, niin olisi helpompi seurata tilannetta myös silloin, kun taloudellinen suhdanne on vähän huonompi. Ja sitten Tajanille haluaisin esittää myös muutaman kysymyksen tarkistuksessa seitsemän hän on puhunut netto-oikeuksista. Mitä hän tämä tarkoittaa, mikä tässä on erona energiapääosaston kanssa olen tätä asiaa miettinyt, mutta emme ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Haluaisimme ymmärtää, mistä on kyse ennen kuin voimme ottaa kantaa. Ja sitten hänen tarkistuksensa seitsemän liittyy ilmailuun. Eikö tämä tekstiedotus tarkoittaisi sitä, että tulisi lisää lisää päästöoikeuksia varantoon, jos ilmailu kokonaan suljetaan pois. Kiitoksia edustaja Eriks paljon. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että päästökauppajärjestelmä, kuten kaikki tiedätte, ei ole toiminut siten kuin oli tarkoitus. Koko järjestelmässä on suuria ongelmia ja meidän täytyy tehdä jotakin. Ja olen iloinen, että komissio jälleen kerran pyrkii tekemään jotain, jotta se saataisiin toimimaan pitkällä aikavälillä. Tästä syystä suhtaudun myönteisesti tähän markkinavakausvarantoajatukseen. Mielestäni tavoitteen tulisi, olisi se, että hiilen hinnan kehitys olisi vakaampaa, koska on tärkeää, että sellainen on. Teollisuusyritykselle on tärkeää, että hinta kehittyy vakaasti, jotta siihen voi luottaa tulevaisuudessa ja myöskin investoida. Olen varma, jos me saavutamme tämän tavoitteen, että hiilen hinta kehitys vakautuu, me saamme enemmän työpaikkoja ja energiamarkkinoille ja tästä syystä myöskin energian hinnat laskevat. Ja teollisuus toimisi sitten tehokkaammin ja olisi kilpailukykyisempi. Me saamme sitten myöskin hyötyä siitä, että saisimme energiaa omavaraisuutta kasvatettua ja tuontia vähennettyä, koska tämähän on erittäin tärkeä tavoite Euroopan unionille tällä haavaa. Ja sitten tietysti myöskin hiilipäästöt vähenisivät. Tästä syystä toteaisin, että hiilen hinta on kiinnostava Euroopan unionille ja myöskin eurooppalaisille teollisuusyrityksille. Tästä syystä Tajanin ehdotus, jonka menee mielestäni väärään suuntaan, koska siellä on nyt painotettu sitä, että meillä ei pitäisi olla mitään hintaa hiilelle. Mielestäni tämä ei ole hyvä eurooppalaiselle teollisuudelle tai sille, että pyritään päästöjä vähentämään. Mielestäni tärkein asia, joka meidän pitäisi tehdä tämän komission ehdotuksen kanssa, on se, että tässä pitäisi lähteä aikaisemmin liikkeelle viimeistään vuonna 2019 eikä 2021. Tämän tulisi äh, alkaa välittömästi, kun backloading päätetään – ja kun mennään kohti tätä markkinavakausvarantojärjestelmää, sitten näemme, että koko järjestelmä menee ikään kuin vakaasti eteenpäin, eivätkä hinnat tässä heilahtele tulevaisuudessa. Ja on kovin paljon monia muitakin asioita, joita me voimme tehdä, jotta järjestelmä toimisi paremmin. Mutta mielestäni tämä, että aloitamme aikaisemmin, välittömästi, kun olemme päättäneet backloading-järjestelmän, tämä on asia, josta toivottavasti pääsemme yhteisymmärrykseen ikään kuin kompromissina tässä valiokunnassa, koska tämä on se kaikkein tärkein asia. Kiitoksia. Siis tässä herra Eriksson puhui varjoesittelijänä vihreiden puolesta. Seuraavaksi edustaja Ransdorf, ilmeisesti Guen nimissä. Ja hän nyt sitten korvaa herra Ernstin, olenko oikeassa? Uh, Kyllä, mutta minun on sanottava, että meidän ryhmässämme nämä kannat ovat hiukan erilaisia. Minun kantani on kuitenkin selvä. Haluaisin vielä toistaa sen, mitä puolainen kirjailija Jesilets sanoi. Eli vaikka lähtee pyhiin vaellukselle, niin jalat kuitenkin hiele haisevat. Eli vaikka meillä on tämä pyhiin vaellus tässä, eli hiilidioksidipäästöjärjestelmä, mutta tämä pyhä järjestelmä ei toiminut. Minä vastustin järjestelmää siksi, että se otti Euroopan talouteen mukaan uudenlaista spekulaatiota ja epävarmuutta. No, backloading kuulosi ehkä jonkunmoiselta ratkaisulta, sillä alun perin yhden tonnin hinta oli 31 euroa ja sitten hintojen laskun jälkeen 6-7 euroa. Mutta se, mikä oli tässä mielestäni yllättävää, oli, että ne, jotka eniten ajoivat backloadingia, olivat pankki-ihmiset, jotkut pankkit ovat käyneet luonani, ja he ovat puhuneet backloading-järjestelyn puolesta – ja he kertoivat pitävänsä ilmaston vakautta tärkeänä, mutta ongelma oli kuitenkin erilainen ja he miettivät, miten voitaisiin saada jotain johdannaisten tilalle, joista päästiin eroon eh, talouskriisin aikana. Eli tämä Tajanin esittämä kompromissi on parempi kuin backloadingi järjestely. Eli tämä kompromissi on mielestäni parempi ja meidän pitäisi siitä keskustella. Ja ihan syvälle luodatenkin miettiä tätä kompromissia. IFDD. Kiitoksia. Edustaja Tamborando, EDD. Ombra, eh, per... Ilta Baksasin oli määrä olla varjoesittelijänä tässä asiassa. Nyt käytän hänen puheenvuoronsa valiokunnassa. Italiassa näinä päivänä, näinä päivinä olemme törmänneet mullistuksiin, luonnon mullistuksiin. Esimerkiksi Genovassa on törmätty viikoittain erilaisiin luonnonmullistuksiin ja tämä on ollut myöskin liitoksissa erilaisiin porsanreikiin, joita yritykset ovat toteuttaneet päästökauppajärjestelmää ikään kuin koska päästö kauppajärjestelmä on jumiuttanut niiden toimintaa. Ja nyt jos ajattelemme tätä tilannetta, ei pelkästään luonnon katastrofien aiheuttamien ongelmien kannalta, vaan myöskin työpaikkojen vähentymisen kannalta on aivan selvää, että työtä on tehtävänä vielä valtavat määrät. Seuraavissa yhteyksissä nämä seikat on otettava esiin. Olin aika hämmästynyt, kun kollega Tajani erässä tarkistuksessa toteaa, että päästökauppajärjestelmän yhteydessä hallitusten pitäisi edellyttää sitoumusta, joka pitää sisällään sitoumuksen nolla prosentin päästöjärjestelmään. Mielestäni tämä on mahdoton vaatimus ainakin tällä hetkellä. Joten niin kuin sanottu, tulen palaamaan tähän ja muihin seikkoihin lähiaikoina. Paljon kiitoksia. Me olemme nyt päättäneet poliittisten ryhmien edustajien kierroksen. Ja nyt sitten kaikki muut puhujat kaksi minuuttia per henkilö. Ensimmäiseksi edustaja Gerbrandi. Ähm. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin aloittaa hiilivuodosta. Olen hiukan hämmästynyt, että edustaja Tajani otti tämän asian esille, koska hän tietää paremmin kuin me muut, koska hän oli paikalla äh, komissiossa, että ei oltu ainoastaan jo otettu huomioon tai oli otettu jo huomioon markkinavakausvarasto hiilivuotoehdotuksesta vuodelle 2020, vaan että oli myöskin olemassa poliittinen diili, että otetaan 30 euroa per tonni hiilivuotolistalle. Ja se, että se nyt otettiin uudestaan esille, niin hän nyt sitten tässä laskee hiilivuodon ikään kuin kaksi kertaa ja tässä nyt hiukan sitten liioitellaan hiilivuodon vaarallisuutta, vaikka periaatteessa – kyllä jaan hänen huolenaiheensa, mutta siis tämähän on siis jo hoidettu. No, tämän markkinavakausvarannon tarkoitus on korjata epäonnistuva päästökauppajärjestelmä. Miksi haluamme korjata sen? No ensinnäkin, koska me emme saa niitä investointeja puhtaaseen teknologiaan, mitä olisimme halunneet, ja tästä syystä me emme saavuta CO2-tavoitteita, joita Euroopassa tarvitsemme. Ja tämän alla on sitten se koko näkemys, joka meillä on Euroopan talouden eh, tulevaisuudesta. Totta kai meidän täytyy pitää teollisuutta Euroopassa, mutta minkä laista, tarvitsemmeko tämän päivän tai eilisen päivän vai tarvitsemmeko uutta innovatiivista teollisuutta tänne huomenna. Eh, tässä oli hyvä esimerkki tänään eh, Alankomaiden lehdistössä eräs tässä sementtiin laitettiin kahta ainetta ja sementti hän vaikuttaa 5 prosentilla päästöihin ja hän voisi vähentää käytetyn sementin käyttöä 30 prosentilla näiden lisäaineiden avulla, ja tämä on innovatiivista, mutta tämä sementti oli laadultaan hyvin paljon parempaa kuin verrattuna siihen sementtiin, jota käytämme, joten hän sai paremman tuotteen joka aiheuttaa hyvin paljon vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Ja tätähän me haluamme Euroopassa ja se on mahdollista ainoastaan, jos me saamme riittävästi investointeja näihin innovaatioihin. Ja tämä voidaan tehdä ainoastaan, mikäli päästökauppajärjestelmä toimii hyvin. Joten Robert John Smithin sanat on tässä muistettava. Meidän täytyy olla varovaisia, koska Kiina investoi joka vuosi 22 prosenttia tutkimukseen kehitykseen ja me paljon vähemmän. Ja myöskin Etelä-Korea on jo investoinut 5 prosenttia ja me vain 2 prosenttia. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Martta. Merci, monsieur le président. Euh, merci, monsieur Triani, de... Kiitokset puheenjohtaja. Kiitos Meratajan siitä, että asia otettiin käsittelyyn. Tarkoituksena on säilyttää yritystemme kilpailukyky. Itse työstän samoita, samoja haasteita. Mielestäni nyt on korkea aika äh, päästä äh, eron ongelmista. Euroopassa äh, Eurooppa, Euroopassa on sitouduttu jo Kioton pöytäkirjankin puitteissa siihen, että planeettamme pystytään säilyttämään, mutta ei kuitenkaan pidä syyllistyä lapsellisuuksiin ja, ja naiviuteen. On totta, että voidaan törmätä tilanteeseen, jossa tuotanto siirtyy muualle ja se ei paranna ainakaan päästötilannetta. Eli tämä ikään kuin noiden kehä. Yritysten on investoitava nimenomaan puhtaiden teknologioiden käyttöön ja siksi Puolankin sellaista järjestelmää, jossa rajoja vartioidaan sillä tavoin, että päästöhelpotuksia helpotuksia kohdennetaan yrityksiin, jotka käyttävät puhtaita energioita. Ajatushan on pohjimmiltaan se, että yritämme säilyttää planeettamme. Ja näyttää siltä, että tästä huolimatta siis edelleenkin syyllistymme saastuttavien lähteiden käyttöön. Kiitos, edustaja Lewandowski komissio lähtee liikkeelle siitä, että päästöoikeuksia, niiden tarjonta ei ole samalla tasolla kuin kysyntä. Yleensä markkinoilla hintojen avulla päästään tasapainoon, mutta tässä ehdotuksessa me lähdemme puuttumaan asioihin. Tämä on toinen toimenpide mielipide, jota on esitetty markkinavakausvaranto. Ensinnäkin oli 900 miljoonan päästöoikeuden backloading ja nyt on tämä toinen markkinavakausvaranto. Eli tässä on siis puuttumista markkinamekanismiin sellaisiksi. Se oli suunniteltu päästökauppajärjestelmänä. Minusta Antonio Tajanin ehdotukset ja tarkistukset ovat eh, melko hyviä, sillä tässä ei ole tavoitteena se, että eh, päästään keinotekoisesti tasapainoon. Paljon tärkeämpää on se, miten päästään tasapainoon hillyksiin päästöjen ja EUn kilpailukyvyn välillä. Ja tähän hän pyrkii, eli tuen sitä. Kiitos. Blanco. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi edustaja Blanco Lopes. Gracias, presidente. En esta comisión nos hemos... Kiitos puheenjohtaja. Tässä valiokunnassa useampaan otteeseen on korostettu sitä, äh, miten tärkeää Euroopan uudelleen teollistuminen on. Teollisuudella on nimittäin taloudellisesti äh, valtaisat äh, mahdollisuudet. Sillä on myöskin mahdollisuus luoda lisää kilpailukykyä työpaikkoja nyt kun tarkastelemme äh, tätä äh, haastetta äh, ja Euroopan komissio on tehnyt omat ehdotuksensa asian edistämiseksi myöskin energiainfrastruktuureiden osalta, niin tämän kaiken tarkoituksena on parantaa kilpailukykyä. Usein kuitenkin vaikuttaa siltä, että puhumme eri kieliä, nimittäin edustaja Tajani omassa ehdotuksessaan puhuu siitä, että meidän on vähennettävä päästöjä ja tämä myöskin teollisuustoiminta mukaan lukien. Toisaalta meidän on kuitenkin otettava myöskin huomioon se, missä tilanteessa eurooppalainen talouselämä ja teollisuus rämpi. Ajattelen vaikkapa Espanjaa lukon aluetta, jossa alumiiniteollisuus edustaa 30 prosenttia kokonaistuotannosta ja se on joutunut kärsimään Eurooppa, eurooppalaisesta energiahintapolitiikasta. Meidän on siis päästävä tämän tyyppisistä tilanteista eteenpäin. Ei riitä, että puhutaan markkinavakausvarannosta, vaan tehdään uudistuksia, jotka edistävät eurooppalaisen teollisuuden toimintamahdollisuuksia. Ja millä tavoin meidän on mahdollista puuttua kustannuksiin sillä tavoin, että ne menevät pk-yritysten eduksi? Permítame una frase final. Vielä aivan lopuksi. E, Eurooppa pyrkii taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan, mutta sinun on samanaikaisesti pyrittävä myöskin luomaan lisää työpaikkoja ja kilpailukykyä. And, uh... Kiitoksia edustaja Helmer. Kiitos puheenjohtaja tässä painotetaan ilmastonmuutoksen vastaista taistelua, mutta myöskin sitä, että teollisuus saataisiin elvytettyä. Hän sanoi, että molemmat voitaisiin tavoittaa. No, nämä ovat kyllä vastakkaiset, koska tässähän energiakulut nousevat ja energiakulut ovat suuri syy sille, että teollisuus täältä on karannut. Herra Jaani puhui päästövähennyksestä 20 prosentilla. Me olemme siirtäneet nämä mm, toisaalle esimerkiksi Kiinaan ja hiilivuoto on asia, joka tapahtuu. Sitä tapahtuu meistä huolimatta ja esimerkiksi Siemens, BASF ja muut yritykset ovat siirtyneet toisiin maihin ja sulkeneet tehtänsä täällä. Näin on tapahtunut, emmekä voi sallia, että tämä jatkuu. Me ratkaisemme ets markkinamekanismin pohjalta. Mutta kollegat, jos jatkuvasti tarvitaan sääntelyä, jotta markkinoiden hintaa voidaan soveltaa, niin tämä ei ole markkina ollenkaan. Meillä on backloading ja nyt meillä on sitten markkinavakausvaranto, meillä on hiilivuoto-oikeuksia. Tämä on täyttä kukkua. Minun puolueessani me olemme suhtaudumme hyvin epäillen näihin veroihin ja päästöoikeuksiin. Mutta jos monet kollegat sanovat, että, että kun pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöjä, niin hiili verotus olisi paljon parempi, se olisi avoimempaa ja tehokkaampaa ja parempaa teollisuudelle. Miksi eurooppalaisissa instituutioissa emme koskaan tunnusta, että hanke on epäonnistunut? Me emme koskaan tunnusta epäonnistunut. Meillä on päästökauppajärjestelmä ja euro, joka on epäonnistunut suuressa määrin. Miksi me edelleenkin haluamme pitää kiinni näistä hankkeista, kun niiden parastainen päiväys on jo mennyt kauan sitten? Ja. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Roil. Darüber kann man sicher streiten. No niin, tästähän nyt sitten voidaan tietysti kiistellä, että mikä on epäonnistunut ja mikä ei, mutta on kyllä totta, että päästökauppajärjestelmä on väline, jossa pyrimme vähentämään markkinatalouden avulla hiilidioksideja, ja sehän on to- toiminut. Emme me nyt niin huonosti ole pärjänneet täällä Euroopassa, mutta kuitenkin haluamme ottaa backloadingin mukaan, ja nyt sitten taas puutumme välineen, joka on markkinatalouden väline. Ja olen samaa mieltä kollega Tajani ja muiden kanssa, että tässä täytyy olla varovainen siinä suhteessa, että miten pitkälle mennään, koska ei tässä nyt voida yhtä tavoitetta saavutella, siis ilmaston paranemista ja samanaikaisesti sitten pyrkiä auttamaan teollisuutta ja pitää puhetta, puhetta siitä, että teollisuus on tärkeä Euroopalle. Nyt on aika, että meidän täytyy tässä valiokunnassa päättää, äh, olemmeko teollisuuden puolesta puhuja vai emme, vai teemmekö edelleen sellaisia päätöksiä, jotka hankaloittavat teollisuuden tilannetta. Tästä on usein puhuttu ja nyt tässä päätöksessä meidän täytyy näyttää, missä me seisomme. Ja äh, uskon, että täällä äh, monet haluavat modernisoida päästökauppajärjestelmää, mutta että otetaan myöskin huomioon vaikutukset, niin kuin Tajani mainitsi, koska muuten tätä ei voida kyllä hyväksyä. Ja tässä sanottiin, että pitäisi tukea innovatiivisia teollisuuden muotoja eikä vanhoja. No hän ei äh, nähtävästi ymmärrä, mitä tässä tapahtuu, koska nämä vanhat teollisuuden alat ovat erittäin innovatiivisia, ovat kehittyneet erittäin paljon, eikä nyt tässä voida väittää, että yhdet ovat innovatiivisia ja toiset ei. Kiitoksia, edustaja Piper. Niin, kiitoksia. Vielä lyhyt huomautus. Tämä Tajanin konsepti on hyvä, että tässä edetään askel askeleelta. Että tässä myöskin voitaisiin auttaa ongelmissa olevia yrityksiä, se on hyvä. Mutta tämä on siis kompromissi, ja se mitä Tajani nyt tässä ehdottaa, että varantoa laskettaisiin, se, siinä mennään mielestäni liian pitkälle, koska meillä on tässä markkinataloudellinen järjestelmä, josta mm, olemme, jota olemme rukaneet jo kaksi kertaa backloadingin ja tämän varannon avulla. Parin kuukauden välein teemme aina jotakin uutta. Ja kuitenkin teollisuuden täytyy investoida 30 vuoden aikarajalla. Ei tämä näin onnistu. Ja silloin kun tuo markkinatalouden järjestelmä poistettiin, niin se vaikutti kyllä luottamukseemme. Tämä nyt on kompromissi, joka toivottavasti menee poliittisesti läpi, mutta kyseessä on siis kompromissi. Tämä ei ole se, mitä me kuvittelemme, siis mitä ryhmämme EPP kuvitteli. Ja haluaisin nyt tässä yhden asian vielä todeta. Envissä nyt ollaan sitä mieltä, että Envin näkemystä näkemys, näkemyksessä voitaisiin päättää ja mennä sen kanssa sitten neuvotteluihin. Ja meidän teollisuusvaliokuntana täytyy todellakin pitää varamme, että vähintäänkin tämä kompromissi astuu voimaan – että emme tässä nyt jää teollisuuden jalko, tai me jättäisi teollisuuden edustajien jalkoihin. Kiitoksia. On kyllä tärkeää nähdä kaikki ongelmat molempien valiokuntien näkökulmasta. Seuraavaksi edustaja Gerik. E, Kiitos puheenjohtaja jos yritän nyt puhua nopeasti. Ajatellaan kokonaisuutta. Alun alkaen tämä järjestelmä näytti varsin täydelliseltä, mutta mielestäni kuitenkaan tulevaisuutta ei ole näköpiirissä. Jonkinlaisia korjauksia on tehtävä. Tietenkin aina törmätään ongelmiin riittämättömyyden tunteeseen, mutta mitä me nyt oikeastaan haluamme tehdä? Me haluamme kai saada aikaiseksi pikemminkin kilpailukykyä kasvattavia toimia. Ja jos haluamme konkreettisia numeroita tulokseksi, 400 tonnia, miljoonia tonneja ja niin poispäin, nämä ovat aina lukuja lukumääriin perustuvia hankkeita ja mielestäni se ei ole hyvä järjestelmä, jos puhutaan ilmastokysymyksistä ja, ja hiilidioksidikysymyksistä. Nyt on syytä siirtyä tämän tyyppistä järjestelmästä uuteen malliin. Jotkut ovat esittäneet esimerkiksi backloadingia liitettynä tehokkuuteen uudeksi malliksi. On, tie, on, on aivan selvää, että jollei tehokkuuteen päästä, emme pääse puusta pitkään ja sillä tavoin ainakaan emme saa vähennetyksi päästöjä. On siis ryhdyttävä radikaalisti puhaltama yhteen hiileen ja järjestettävä tämä järjestelmä kokonaan oma arvonsa. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin tässä vielä ottaa muutaman asian esille. Ensinnäkin komissio ehdottaa sitä, että tämä markkinavakausvaranto otettaisiin käyttöön 2021. Olen samaa mieltä edustaja Griffinin kanssa, että tätä, tämä ottaisiin aikaisemmin käyttöön 2017 koska näin yritykset saisivat investointivarmuutta. No sitten toisekseen nämä backloadingin puitteissa otetut oikeudet, niitä ei pitäisi ottaa markkinoille mukaan uudestaan, koska tällä hetkellä meillä on yli kaksi miljardia sertifikaattia oikeutta liikaa, ja tämähän johti siihen, että meillä CO2 keskihinta oli 3,20 euroa 20 senttiä. Ja jos nyt haluamme todellakin päästökauppajärjestelmän saada toimimaan, me emme saa nyt laskea enää hiilidioksidin hintaa vielä entisestään. No sitten reaktioaikaakin pitäisi tässä lyhentää. Kaksi vuotta on liian pitkä aika, koska siihen ei voida reagoida riittävällä tavalla. Ja sitten neljänneksi mielestäni komission ehdotus, koska tässähän todella on kyse ainoastaan markkinavakausvarannon käyttöönotosta eikä hiilivuodosta. Se on aivan eri kohdassa ja komissio ei puhunut tästä oikeastaan ollenkaan tässä ehdotuksessaan. Ja kun ajatellaan energiatehokkaita yrityksiä, niin niiden suojelemista, niin me tarvitsemme erittäin tehokkaita hiilivuotosääntöjä, joiden täytyy päteä myöskin vuoden 2020 jälkeen. Mutta tällä hetkellä, kun nyt olemme ottamassa markkinavakausvarantoa käyttöön ja ehdotusta siihen liittyen, niin olemme aivan eri tilanteessa. Meidän täytyy saada aikaiseksi toimenpiteitä, tuonne Euroopan neuvoston päätelmiin, koska siellä sanotaan myöskin, että ilmasto- ja energiapaketissa kilpailukyky taataan. Ja ehkäpä tätäkin tulisi vielä pohtia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Zananato. Kiitos puheenjohtaja. se, että yhdistetään äh, ympäristön äh, suojelu ja kasvihuone äh, päästöjen vähentäminen ja yhtä aikaa pyritään säilyttämään myöskin eurooppalainen teollisuus, niin mielestäni tällainen keskusteluaihe ei ole edes mikään mahdollisuus, se on välttämätöntä meidän on kuitenkin pystyttävä jollakin tavoin löytämään keskitien ratkaisu, koska jos painotamme jompaa kumpaa puolta liikaa, törmäämme katastrofaaliseen tilanteeseen. Eli teollisuustoiminnan kilpailukyvyn ylläpito ja samanaikaisesti ympäristötekijöiden huomioonotto ovat nyt pöydällä asetetut ehdotukset. Herra hän totesi, että jos pyrimme yhdistämään liikaa nämä kaksi seikkaa, erehdymme. Omasta mielestäni meidän pitäisi unohtaa nyt järkeilyssämme numeroihin ja lukuihin perustuvat argumentit voidaan tietysti tarkastella erilaisten ilmiöiden määrää ja niiden vaikutusta toisiinsa, ja miksei sitä kautta ole mahdollista löytää jonkunlainen ratkaisu. Mutta niin kuin sanottu, jos haluamme tiukan ratkaisun, ja tilanteeseen, jossa esimerkiksi suurpäästöiset tuotantolaitokset siirretään syrjään, Voidaan spekuloida markkinavakausvarannon käytän, käyttöönotosta ja ylipäätään päästökaupan vaikutuksista. Mutta niin kuin sanottu, Tällä tavoin ratkaisua ei varmaankaan ainakaan kokonaisuudessa löydetä. Mieluumminkin pitäisi panostaa teknologian kehitykseen teollisuudessamme. Kiitoksia edustaja Pilar de Castillo Vera. Yes. Kiitos puheenjohtaja. Tässä on nyt jo paljon sanottu, eikä meillä ole mitään uutta tässä mielessä sanottavana, mutta Antonio Tajanin ehdotuksen osalta voisi sanoa, että tämä on lähempänä sitä, mistä on täällä valiokunnassa puhuttu. Eli että on varmistettava eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyky. Ja tämä ehdotus korostaa juuri tätä ulottuvuutta. Ei niinkään tätä perinteistä envin lähestymistapaa ja ehkä johtuen ainoastaan siitä, että toimivalla tuot erilaisia valkointien välillä, niin näitä asioita ei korosteta. Ja samalla lailla, kun backloadingista suoraan puhuttiin tämän valiokunnan keskusteluissa, niin kyllä tällä valiokunnalla on ihan omanlainen korostuksensa näissä asioissa, koska otetaan huomioon eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyky. Siksi mielestäni tämä on oikeanlainen toimintalinja. Tarkistusten osalta voidaan vielä asia miettiä, pitäisikö jotain vielä täsmentää, mutta kyllä tämä suunta nyt on ihan oikeanlainen, mitä tässä itre valiokunnassa on yleensäkin harjoitettu. Oikein hyvä. Me tunnemme olemme tästä vastuussa. Äh, edustaja Del Castillo Vera. Nyt pyytäisin, että herra varapuheenjohtaja Tajani tekisi yhteen vedon keskustelustamme esittelen ominaisuudessa. signor puheenjohtaja, kiitokset, kiitokset niin ikään kaikille puheenvuoron käyttäneille kollegoille. Äh, se äh, toi esiin äh, sen, miten pitkälti äh, ollaan samalla linjoilla oman lausuntoni suhteen. Tietenkin aihe sinänsä, jos herättää suurta kiinnostusta. Itse henkilökohtaisesti korostin aikaperspektiivikysymystä. Tässä yhteydessä saimme kuulla muidenkin suulla sen, että tämänhetkinen tilanne on nyt tarkastelun kohteena. Emmehän me voi mitenkään tarkastella jotain maailmaa, toiveiden maailmaa ja Eurooppaa. Ei tilanne, missä tällä hetkellä olemme, on luonteelta sellainen, että työpaikkoja saattaa hävitä tuhat määrin. Teollisuuden kilpailukyky voi vajota pohjalukemiin ja, ja tuotantoa voidaan siirtää jatkuvasti muualle äh, maailmaa. Ajatellaan nyt vaikkapa teräs, terästeollisuuden kriisitilannetta. Työtä on siis tehty ja, ja tämä on suuntaus. Itse omassa tarkistuksessani 15 ehdotan, että asiaa tarkastellaan aikaisemmin kuin mitä alun perin ehdotettiin, eli ei enää vuonna 2026 vaan aikaisemmin, jotta mahdollisia korjauksia voidaan tilanteeseen tehdä. No, monet näyttävät ymmärtäneet oman ehdotukseni linjauksen. Me haluamme panostaa ilmastonmuutos kysymyksiin, sen estämisen, mutta me kuitenkaan halua raskauttaa energian hinta liittyviä seikkoja. Sehän vaan taas toisi mukana uusia ongelmia. Siis energian hinta on tärkeä tarkasteltava kysymys. Tarkistuksessa seitsemän puhutaan nettoluvuista, ja tämä ei taas omasta mielestäni komission alkuperäisessä ehdotuksessa ole kovinkaan selkeästi esiin tuotu asia puhuu myöskin kiintiöistä. Itse aikaisemmin olin teollisuuskomissaarina ja myöskin liikenne- ja kuljetuskysymyksistä vastaavana komissaari ja, ja niistä ajoista muistan, miten usein asioita sekoitettiin toisiinsa. Ja monet seikat jäivät siksi epätarkoiksi. Siksi haluaisinkin erityisesti korostaa näiden seikkojen erottamista toisista. Monet Euroopan parlamentin jäsenet ovat esittäneet sellaista mallia, jossa kaikki päästökauppajärjestelmän mukana tuo, tulematta tulot kanavoitaisiin teollisuuden suuntaan. Toisaalta taas teollisuus jo itsekin tekee suuria investointeja oman työnsä äh, laadun parantamiseksi. Esimerkiksi komissaarina toimiessani niin järjestettiin monia seminaareja ja tilaisuuksia, joissa äh, puhuttiin äh, teollisuustuotannosta ja, ja siihen liittyvästä tutkimustoiminnasta. Esimerkiksi yhteisön budjetista käytettiin, jo 150 miljardia 2020 vuoteen mennessä tämän tyyppisen toimintaan. Eli aivan selvää on, että kyse on nyt aika pitkälle viedystä modernista teollisuudesta – mutta niin kuin sanottu, nyt meidän on kuitenkin pyrittävä siihen, että yleisesti ottaen teollisuus pystyisi vastaamaan sillä asetettuihin hankkeisiin. Nimittäin jos emme sitä pysty takaamaan, vedämme itseltämme maton alta. Silloin työ siirtyy Kiinaan tai muualle. Kiitoksia komission puolesta, rouva Topsap Peterski. Niin, paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia, että sain puheenvuoron. Yritän puhua äh, erittäin lyhyesti, koska tämä oli näin laaja keskustelu. Ja olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanoivat, että tämä tapahtuu hyvin mielenkiintoisessa poliittisessa dynaamisessa tilanteessa. Meillä oli Euroopan neuvosto äh, lokakuussa, siellä tehtiin tärkeitä päätelmiä ja myöskin tärkeitä kehityskulkuja tässä on ollut, kun Kiina ja Yhdysvallat lähti mukaan ilmastotalkoisiin. Ja on tärkeää, että me myöskin Euroopassa jatkamme tämän politiikan johtohahmona. Haluaisin tässä nyt ottaa neljä asiaa huomioon, arvoisa puheenjohtaja, jotka liittyvät tähän ehdotukseen. Ensinnäkin haluaisin käyttää minuutin aikaanne liittyen ehdotuksen tavoitteisiin. Tämä saattaa olla hyödyksi. Markkinavakausvaranto, liittyy päästöoikeuksien suuren lukumäärään ja tästä tulee vahvempi tulevia shokkeja ajatellen. Eli tämä on siis tulevaisuuteen suuntautuva järjestelmä ja toivomme ja uskomme, että se myöskin vahvistaa uskoa päästökauppajärjestelmään ja vahvistaa hiilimarkkinoita. Ja tämä kävi myöskin tämän päivässä keskustelussa ilmi. Joten se, että nopeasti hyväksyttäisiin päätökset, varmistaisi sen, että me emme tässä jätä tärkeitä mahdollisuuksia käyttämättä kustannustehokkuuden kannalta, mutta myöskin mahdollisuuksia, jotka liittyvät siihen, että voisimme investoida innovaatioihin ja vähähiiliseen teknologiaan. Ja sitten vielä yksi huomio, koska tätä ei mainittu, mutta haluaisin kuitenkin tehdä tämän selväksi tälle valiokunnalle. Ja kyseessä on se, että tämä tarjoaa myöskin joustavan välineen oikeuksien käyttöön, jos niitä tulee paljon ja jos, ja jos tässä nyt sitten on, on olemassa riski teollisuudessa, eli tämä siis kulkee kahteen suuntaan. No sitten tässä toinen huomioni liittyy kilpailukykyyn, koska me tuemme sitä täysin. Me haluamme kilpailukykyisen eurooppalaisen teollisuuden. ETS otetaan kilpailukyky huomioon näiden oikeuksien allokoinnissa ja tätä on painotettu tässä ja paljon haluaisin vain vahvistaa, että tämänhetkinen suoja, sitä on pidennetty tämän vuosikymmenen loppuun asti. Tämä on tärkeää ja me ymmärrämme, että Eurooppa onnistui silloin, kun me otimme benchmarkingin vapaat oikeudet ja hiilivuotoregimin käyttöön. Ja meidän täytyy jatkaa tämän systeemin parissa viesti, jonka neuvosto lokakuussa otti esille, on tärkeä ja täällä on samankaltaista kuultu. No sitten kolmas asia liittyy tiettyihin tarkistuksiin, joita ehdotettiin täällä. Kun ajatellaan hiilivuotoelementtejä, niin kuin komission jäsen jo totesi Envissä, niin me tulemme valmistelemaan ehdotusta siinä mielessä, että otamme huomioon totta kai neuvoston päätelmät. Ja muistan, että, että aivan oikeutusti esittelijä tässä totesi, että eh, keskustelussa oli hyvin paljon hiilivuotoelementtejä. Komissio kai ottaa tämän huomioon eh, seuraavan päivityksen valmistelussa, mutta myöskin monia muita tarkistuksia otettiin tänään esille. Eh, siis tämä backloading ja niin poispäin. Voin vain toistaa, mitä komission jäsen Ajaskanjete on jo todennut, että jos suurin osa parlamentissa ja neuvostossa puoltaisi tätä, niin komissio ei pysy tällaisten muutosten tiellä. Neljäs kohta liittyy ajoitukseen. Puheenjohtaja, mielestämme on erittäin tärkeää hyväksyä tämä ehdotus mahdollisimman pian. Me olemme valmiita helpottamaan aikaista hyväksyntää. Totta kai eh, tässä otetaan kaikki kolme osapuolta komissio, parlamentti ja neuvoston mukaan. Tämä on tärkeää ja tämä on viimeinen kohtani puheenjohtaja, sillä komission jäseneni jo totesi, että kun pääsemme keskustelussa loppuun, komissio tekee ehdotuksen päästökauppajärjestelmän päivittämisestä ja tämä on myöskin tärkeää, kun ajatellaan teollisuuden ennakoitavuutta, koska me tässä sitten teemme ehdotukset muutoksille 2030 järjestelmälle. Kiitoksia puheenjohtaja. Uh, well, as you said, colleagues, uh, we should expect rather broad... Niin, tästä varmasti saamme laajaa tukea esittelijällemme tässä mietinnössä monet kollegat tukivat tätä, mutta meidän täytyy olla myöskin valmiita ITRE-valiokuntana käymään keskusteluja Envin kanssa, koska heillä saattaa olla erilainen näkemys. Meidän tulisi tähän varautua tällaisen keskusteluun. Ei se varmasti helppo tule olemaan. Ja olen iloinen ja kiitollinen edustaja Ivo Beletille, joka on esittelijä valiokunnasta. Hän on täällä. Hän kuuli nyt kaikki meidän odotuksemme, näkemyksemme ja myöskin millainen mieliala täällä vallitsee. Ehkäpä Envissä tilanne on hiukan erilainen, mutta meidän tulisi löytää kompromissi ainakin meidän valiokunnassamme tähän Tajanin lausuntoon. Se nyt näytti saavan laajaa tukea. Niin Ivo, haluatko sanoa jotain? Se olisi hienoa. This is the Committee of Industry. Kiitos. Tämä on teollisuus- ja innovaatiovaliokunta. Niin, Kiitos. Ihan minuutti vain. Kiitos siitä, että sen puheenvuoron. Me olemme olleet kymmenen vuotta vier vieressä täällä valiokunnassa. Tunnen sen oikein hyvin. Täällä on paljon tuttuja ihmisiä. Olen nyt Envi-valiokunnassa ja aivan kohta esittelen oman lasten luonnokseni. Mutta kun täällä olen Antonion esityksen pohjautuva keskustelua kuunnellut, niin täällä ollaan yksimielisiä siitä, että nykyjärjestelmään tarvitaan muutoksia. Täällä ei olla ihan yksimielisyyttä aloituspäivästä, tästä pitää vielä puhua, eikä olla ihan yhtä mieltä tästä backloading ehdotuksesta. Meidän on asian puututtava, mutta miten tätä pitää vielä miettiä näitä aikapuitteita. Mutta markkinavakausvaranto, niin kuin valiokunnan jäsenet ovat sanoneet, ei ole vain uudenlaista backloadingia. Backloading tehtiin vain kerran, koska haluttiin tämä yli tarjontaongelma ratkaista. Kun Euroopan parlamentti tuki tätä markkinoille viivyttämistä, niin pyydettiin myös komissiolta rakenteellista uudistusta, ja tähän komissio on nyt ryhtynyt ja me haluamme markkinapohjaisen uudistuksen niin, että meidän ei pitäisi enää puuttua toimiin, vaan että markkinat hoitavat asian. Ja tästä olemme samaa mieltä. Se, että tuli tänne paikalle, no näin pystyn kuulemaan paljon rakentuja ehdotuksia. Me suhtaudumme hyvin avoimesti kompromissiratkaisun etsimiseen Edvin kanssa, jotta voimme saada laajaa tukea komission uudelle ehdotukselle. Ja niin kuin komission jäsen Kannetti viime viikolla ehdotti, toivon, että voimme helmi-maaliskuun mennessä saada tämän asian etenemään, että päästään neuvotteluissa mahdollisimman nopeasti loppuvaiheeseen. Kiitos kollega näistä kommenteista ja määräpäivä tarkistusten esittämiseksi on 24. päivä marraskuuta viikon kuluttua kello 12. Eli tärkeintä on nyt se, että viikon kuluessa saataisiin kaikki tarkistukset esitettyä. Kiitos oikein paljon teille kaikille. Meidän valmistelijamme ja myös Envin valmistelijalle kaikille teille. Ja seuraavan kohta on seitsemän. Yrityksen kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskeva ohjelma. Täytäntöönpanon tilanne, Euroopan komission puheenvuoro. Ja Euroopan komissiota ehdo, edistää Rova Rafaelli. Hän on yrittäjyyspääosaston edustaja Ja kuten tiedätte, tämä ohjelma hyväksyttiin 2013 vuoden lopulla ja tarkoituksena on helpottaa luoton saanti ongelmia, joita pk-yrityksillä tällä hetkellä on. Ja viimeisellä seitsemänvuotiskaudella 100 000 pk-yritystä on saanut Kosmelta hyvin edullista luottoa tai ei tältä kosmehankkeelta, vaan samantyyppiseltä erinimiseltä hankkeelta. Kyseessä oli kilpailukyky- ja innovaatiohanke, ja nyt aloitamme uuden ohjelman käsittelyn. Meillä on tähän varattu yksi tunti, olemme hiukan myöhässä, mutta varmasti tämä sujuu, jos käännyn teidän puoleenne nyt, rouva johtaja. Eli ehkä noin 10 minuuttia, olkaa hyvä. So, thank you, Mr. Chairman. Thank you for the... Kiitos oikein paljon siitä, että pääsin tänne kertomaan meidän COSME-ohjelmastamme. Kuten sanoitte, tämä on yritysten ja pk-yritysten kilpailukykyohjelma. Tämä on ensimmäinen ohjelma, joka kohdistuu pk-yrityksiin ja se on mielestäni yksi tärkeimpiä tapoja voida näitä yrityksiä eurossa tukea. Eli nyt lyhyesti esittelisin nämä asiat, jotka tähän liittyvät ja miksi COSME on otettu käyttöön. No ensinnäkin 70-88 prosenttia yrityksistä pitää muiden EU-valtioiden hallinnollisia ongelmia tärkeinä silloin, kun päätetään siitä, tehdäänkö rajat ylittävää kauppaa vai ei. Ja tämä johtaa siihen, että kansalaiset ja yritykset, erityisesti PK-yritykset, eivät saa sisämarkkinoista kaikkia hyötyä irti. On hyvin tärkeää, että ryhdytään toimiin, jotta voidaan päästä eroon tästä tarvettomasta hallinnollisesta taakasta PK-yrityksille. Ja toinen tärkeä seikka, seikka liittyen pk-yritysten kilpailukykyyn on, että yrittäjähenki on aika heikkoa Euroopan unionissa. Niin kuin eurobarometri 2012 osoitti, ainoastaan 37 prosenttia Euroopan kansalaisista haluaisi eh, työllistää itse itsensä, ja tämä verrattuna Yhdysvaltain 51 prosenttiin ja Kiinan 56 prosenttiin. Ja jos ajatellaan sitten uusia luottoja yrityksille, näitä on vähemmän kuin yksi miljoona. Tämä on Lehman Brothersin kaatumisen jälkeen, eh, jälkeisessä tilanteessa havaittu. Euroalueilla pankit ovat antaneet lainaa vaikeammin ja luoton saanti on suurin ongelma vielä suurelle osalle PK-yrityksiä, erityisesti Kyproksella, Kreikassa ja Sloveniassa ongelma pidetään suurena. Mikroyritykset ja innovatiiviset yritykset ovat kaikkein vaikeimmassa asemassa rahoituksen saannin osalta. On myös ymmärrettävä, että PK-yrityksen kansainvälistymisen rajat vaikuttavat yrityksiin. Arvioiden mukaan vain 25 prosenttia EUn PK-yrityksistä vie tai jossain vaiheessa viimeisen kolmen vuoden aikana vieneet eh, tuotteita ja vain 13 prosenttia on sitten vienyt unionin ulkopuolelle ja ainoastaan 2 prosenttia näistä on investoinut kotimaan ulkopuolelle. Ja mihin Kosme pyrkii, miten Kosme voi tukea PK-yrityksiä, kun pyritään nämä ongelmat ratkaisemaan. Kosme on se ensimmäinen ohjelma, joka on kohdistettu PK-yrityksille ja tarkoituksena on edistää pk perustamista ja kasvua ja niiden kilpailukyvyn parantamista. Lähdetään liikkeelle siitä, että on olemassa olevia rahoituksen välittäjiä ja eri järjestöjä, jotka tukevat liike-elämää, esimerkiksi pankkeja, kauppakamareita ja muita, jotka antavat tähän kerrannaisvaikutuksensa. Kaiken kaikkiaan Kosmella on 2,3 miljardia vuosille 2014-2020 varattuna. Ja tämä lähti liikkeelle vuostaista työohjelmista vuonna 2014 ohjelma Ja vuonna 2014 on siis 246 miljoonaa euroa. 20 prosenttia kokonaisbudjetista on varattu markkinoille pääsyn helpottamiseen. Tämä on noin 61 miljoonaa euroa vuonna 2014. Päätavoitteet ovat helpottaa pääsyä EU-markkinoille ja EUn ulkopuolisille markkinoille ja myös konkreettisten palvelujen tarjoaminen pk-yrityksille. Ja tärkeimmät toimet, joita on rahoitettu tältä pohjalta, on Euroopan yritysverkosto. Tämä on jatkoa edellisen ohjelman verkostolle ja on käynyt ilmi, että se on todella tuonut lisäarvoa PK-yrityksille, koska on yhden luukun palvelu yrityksille ja näin pystytään auttamaan ja parantamaan kilpailukykyä. Tässä on mukana noin 600 Digelman tukijärjestöä myös Tunisia, Marokko, Egypti ja Israel ovat mukana. Tulvina vuosina verkoston kautta voidaan myös toimittaa horisonttiapua esimerkiksi, että annetaan neuvontapalveluita, edistetään pk-yritysten osallistumista EU-hankkeisiin ja pyritään edistämään synergiaa eri hankkeiden välillä, joita pk-yrityksillä on tarjolla. Uuden yritysverkoston eh, pystyyn panemiseksi tarvittavat hakemukset, ne, tämä asia julkaistiin helmikuussa ja me olemme saaneet suuren määrän hakemuksia, joissa on yli 600 tahoa takana. Ja 2015 tammikuussa on tarkoitus tehdä päätöksiä ja seuraava vaihe tulisi koskemaan sitä maantieteellistä aluetta, joka ei ensimmäisessä ollut mukana. Ja sitten Kosmen tästä tavoitteesta rahoitetaan myös eh, online-portaaleja. Tässä on muun muassa tämä Europe Business-portaali ja PK-yritysten kansainvälinen portaali ja IBR Helpdesk. Ehkä tiedätte, että Kiina ja Aasia Helpdesk tarjoaa palveluja yrityksille aivan suoraan. Tämä tapahtuu nettiyhteyden kautta ja tarjotaan myös koulutuspalveluita. Tämä palvelu kattaa eri maita ja alueita, joissa kasvu on vauhdikasta ja jossa on suuria erityisongelmia, erityisesti Iberan osalta. Tässä tarjotaan palveluita niille pk-yrityksille, eurooppalaisille yrityksille, jotka ovat jo paikan päällä ja niille, jotka ovat vielä Euroopassa, niin pk-yritykset voivat valmistautua ennen kuin ryhtyvät toimiin näissä maissa. Nyt taas ollaan etsimässä eri tahoja, jotka näitä portaaleja voivat hallinnoida. Nyt on saatu ehdotuksia ja niihin juuri paneudutaan 2015 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä alkaen ne pannaan täytäntöön. 11 prosenttia COSME-hankkeesta suunnataan siihen, että voidaan parantaa yritysten toimintapuitteita. Tähän tavoitteeseen liittyen COSME varoittaa, rahoittaa erilaisia toimenpiteitä, jotta voidaan puitteita parantaa. Tässä on erilaisia toimia yhtäältä sellaisia, joilla pyritään antamaan tukea komission päätöksentekoprosessille liittyen erityisesti PK-yrityspolitiikkaan ja tältä osin voidaan mainita esimerkiksi korkean tason työryhmä, joka pyrkii vähentämään Hannaista taakkaa. Kyseessä on tunnettu Stoiberin ryhmä ja edistetään myös hyvien käytänteiden eh, jakoa päätöstekijöiden välillä. Ja sitten toinen toimenpidekokonaisuus tähtää tiettyjen alojen kilpailukyvyn parantamiseen. Tähän toimenpidekokonaisuuteen kuuluu useampi toimintatapa, muun muassa klustereiden tukeminen tai matkailuala. Mainitsisin kaksi esimerkkiä, esimerkkiä tästä klusterin tukemisesta. 2014 alkaneita yksi on klustereiden eh, korkean tason ohjelma ja matkailu alalla on 2014 jo julkaistu tarjouskilpailu, jotta voitaisiin saada ehdotuksia, joilla parannetaan matkailua nuorten parissa muulloin kuin huippusesongin aikana ja pyritään myös saamaan uudenlaisia matkailupalveluita ja Eh, käyttöön. Ja sitten kolmen kolmas ala, siihen on suunnattu 2,5 prosenttia kokonaisbudjetista ja tarkoituksena on edistää yrittäjyyttä. Tämän tavoitteen alla hanke, jota rahoitamme, on nuorten yrittäjien Erasmus 2014. Komissio on ryhtynyt toimiin, jotta voidaan edistää liikkuvuusohjelmia uusille yrittäjille niin, että he voivat saada lisää, mm, parantaa osaamistaan ja mm, toimintatapojaan ja myös yritysten johtamista. 2014 on alkanut yrittäjien liikkuvuus Erasmuksen seitsemäs vaihe. Tämä alkaa helmikuussa 2015 ja se kestää 24 kuukautta tämä seuraava vaihe. Ja tammikuuhun 2017 mennessä on tarkoitus, että 1300 vaihtoa tehtäisiin. Tässä on mukana suunnilleen yrityksiä ja välittäjä, välittäjätahoja. Ja loput loppubudjetti, eli noin 60 prosenttia. Siitä puhuu kollega Astrid Martens, ja hän kertoo tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin siitä, miten toimimme. No niin, rahoituksen saamisen helpoittaminen. Te olette nähneet, että rahoituskriisi on vaikuttanut siihen, että lainoja annetaan vähemmän. Ja Kosmen tarkoituksena on tukea näitä yrityksiä, jotka muuten eivät rahoitusta saisi. Me tiedämme, että pk-yrityksille lainaaminen on hankaloitunut. Pankit eivät näille hankalille tapauksille tätä anna ja tästä syystä me haluamme tukea näitä. No kun ajatelemme tätä ohjelman toiminta-aikaa, niin tarkoituksena on käydä tai saada mukaan yli 350 000 PK-yritystä ja saada rahoitusta 25 miljardia. No miten me teemme tämän? Tässä on tarkoituksena saada kaksi rahoitusvälineitä. Meillä on laina, takuuväline ja toinen väline. Tämä on, nämä on tarkoitus ottaa käyttöön ja te kuulitte jo horisontti 2020. Se myöskin vaikuttaa tai on mukana näissä välineissä. No tässä ensimmäisessä välineessä vakuuksia otetaan käyttöön ja tarkoituksena on saada uusia lainaportfolioita pk-yrityksille ja kyseessä voi olla erilaisia lainoja, mutta tässä täytyy voida osoittaa, että tämänkaltainen rahoitus on uutta ja koska kun ajatellaan riskiä, nämä ovat hyväksyttäviä transaktioita. No sitten tämä toinen kasvuun liittyvä väline. Kyseessä ovat investoinnit riskipääomarahastoihin kasvuvaiheessa. Tässä tapahtuu myöskin varhaisen vaiheen sijoitusta, mutta se tapahtuu horisontti 2020 ohjelman kautta. No miten nyt sitten äh, mm, tämä toimii? Äh, Euroopan investointirahasto Luxemburgissa äh, toimii tässä. Se on investointipankin alaisuudessa ja se keskittyy siihen, että se tarjoaa tukea PK-yritysten rahoittamiseksi. Tässä saatiin sopimus aikaiseksi tämän vuoden heinäkuussa ja elokuun alussa oli kaksi tarjouskilpailua näille molemmille ja nämä ovat jatkuvasti avoimena ja 30. syyskuuta 2020 ne on tarkoitus päättää. Nämä liivihmet voivat osallistua tähän koska vain, mutta nämä ovat kuitenkin kysyntä voittoisia, joten me rohkaisemme että näitä haettaisiin mahdollisimman nopeasti. Investointipankki on näiden hakemusten seurannasta vastuussa ja se katsoo, että haluatko nämä todellakin saada nämä transaktioportfoliot aikaiseksi. No nyt mitään sopimusta ei kuitenkaan ole allekirjoitettu. EIF on ilmoittanut, että tässä kyllä näistä välineistä ollaan todella kiinnostuneita. Hakemuksia on tullut koko joukko ja nämä on otettu huomioon ja me olemme myöskin kuulleet keskusteluista, että hakemuksia on vielä tulossa, ne ovat vielä valmisteluvaiheessa. No sitten seuraava askel, sitten kun nämä sopimukset on allekirjoitettu, miten PK-yritykset saavat tietoa tästä komissio on perustanut portaalin, EU-portaalin, tässä te näette kuvan siitä, ja se sinne pääsee helposti, ja yritykset voivat helposti myöskin navigoida täällä. Tämä ei ole ainoastaan pk-yritysten, vaan myöskin suurempien yritysryhmittymien käytössä. No, tässä yritys voi etsiä eri kriteerien avulla, mitä, millaista rahoitusta se tarvitsee, onko EU-rahoitusta saatavilla. No, sitten kun ajatellaan näitä rahoitusvälineitä, joita investointirahastot käyttävät, loput ovat äh, EASMen alaisuudessa. Ne ovat vastuussa äh, vuotoisten työohjelmien täytäntöön panosta ja työohjelma 2015 ja sen rahoituspäätökset on jo hyväksytty lokakuussa 2014 ja näin ollen ne saadaan käyttöön. Kiitos. Paljon kiitoksia teille molemmille. Kiitoksia näistä selvennyksistä ja myöskin näistä yksityiskohdista. Tämä oli meille mielenkiintoista kuultavaa. Kaikki nämä kalvot ja tulkinta niistä. Edustaja Lopes Dermeijo ensimmäiseksi. Buenas tardes y gracias. Hyvää iltapäivää. Kiitokset. Olemme samoilla linjoilla komission kanssa, kun tarkoituksena on tukea PK-yrityksiä. Kuitenkin monia ristiriitaisuuksia on. Ensinnäkin aloitteen rajalliset varat. Niin kuin neuvosto totesi 2012 äh, äh, sosiaalikomiteassa siis todettiin, että varat ovat liian äh, vähäiset ilman, että varoja lisätään. PK-yritykset ovat jatkuvasti ongelmista erityisesti myynnin osalta – on odotettava huomioon myöskin uudet ongelmat, joihin pk-yritykset ovat törmänneet, ja samoin siihen, että ne ovat hyvin homogeenisia. Eivät ole homogeenisia ja siksi eri tarjolta, tarjolla olevat strategiat eivät ole riittäviä. Monet rahoitukset liittyvät ja muut tarjolla olevat ratkaisut on kuitenkin paremminkin käytettävissä ja suuremmissa yrityksissä. Ja jos tarkastelemme esimerkiksi luottoa, se, että otetaan käyttöön määriin perustuva PK-yrityksille tarkoitettu luototusjärjestelmä ei ota huomioon riittävästi esimerkiksi uusia äh, mahdollisuuksia eikä myöskään alueellisia eroja. Ja vielä äh, viimeiseksi valittelen äh, sitä, että oman työn merkitystä ei ole riittävästi korostettu. Niin sanotut väärät itsenäisen työharjoittajat eivät täytä esimerkiksi työlainsäädännön sääntöjä ja siksi usein törmätään pelkästään neoliberaalisen diskurssiin. Eli ajatukset ja, ja sanahelinä sinänsä ovat kaunista kuultavaa, mutta varsinainen työ huutaa poissaololla. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kelly. Thanks for the presentation. Kiitoksia tästä esityksestä. Tämä on tärkeä asia. Ja on kyllä totta, että meidän pitäisi keskittyä siihen, että missä todellista kasvua saadaan aikaiseksi. Ja tämähän pätee yleensä pk-yrityksiin enemmän kuin näihin suuriin monikansallisiin yrityksiin. No yksi aiheista, joita on painotettu, on haluttomuus, pk-yritysten äh, haluttomuus tehdä kauppaa omien jäsenvaltioiden ja varsinkin EUn ulkopuolella. Ja tässä puhuttiin hallinnollisista vaikeuksista, että ne olisivat suuri este tälle. Miten me tästä pyrimme pääsemään eroon? Koska jos nyt tällaisia ongelmia on edessä, niin miten haluamme saada aikaiseksi kauppaa jäsenvaltioiden välillä ja niiden pk kohdalla, jotka haluavat tehdä kauppaa sitten ulkopuolella. No sitten ö, ö, hallinnollisen taakan vähentäminen pk-yritysten kohdalla. Onko niitä mitenkään laskettu? On, onko, voidaanko painottaa, että mistä nyt puhutaan niin käytännön, käytännön puolella? Mitä nämä esteet ovat? Miten niistä päästään eroon? Onko suunnitelmaa siihen, koska on mainittu kyllä yleisellä tasolla, mutta kuitenkaan tätä, tämä ei ole täysin ymmärrettävää. No, mielestäni oli hyvä kuitenkin, että mainittiin kauppakamarit, koska jos me nyt haluamme tässä parantaa kosmeen tietoisuutta, että haluamme myöskin luoda enemmän PK-yrityksiä, niin mielestäni kauppakamarit toimivat hyvin aktiivisesti ja voivat tehdä paljon, saada aikaiseksi yhteyksiä yrittäjien ja uusien yritysten ja olemassa olevien yritysten välillä ja tähän me pyrimme. Millaisia yhteyksiä näillä on nyt ja millaisia suunnitelmia on, että kauppakamarit otettaisiin enemmän mukaan tähän bisnekseen? Kiitos. Paljon kiitoksia. Ja pyytäisin nyt teitä kumpaakin rouvaa tässä nyt vastaamaan. No ensimmäinen kysymys, että miten me voimme tätä lisäarvoa saada PK-yrityksille. No, tietysti rahoituksen saaminen on ongelma, mutta nyt vaikuttaa siltä, että vain suuret yritykset hyötyvät tukimekanismeista, koska PK-yritykset eivät tiedä, mistä sitä saa tai asiat eivät ole selviä. No COSME-rahoitusväline on tarkoitettu vain PK-yrityksille. Yritys, joka ei ole PK-yritys, ei saa rahoitusta. Se ei tarkoita, että pankki ei rahoittaisi niitä, mutta esimerkiksi jos annetaan laina, jossa välittäjä sanoo, että Kosmen kautta teen portfolion transaktioita varten ja jos sitten tuetaan tällaista siirtoa, joka ei ole PK-yritys, niin tätä lainaa ei voida pistää tähän Kosmen portfolioon, joten ei ole olemassa mitään takuuta, joten soveltuvuuskriteereissä mainitaan selkeästi, että ainoastaan PK-yrityksiä tuetaan. Ja tämä pätee myöskin tähän pääomajärjestelyn kasvua varten. Se on ainoastaan tarkoitettu PK-yrityksille laajennus- ja kasvuvaiheessa ja tässä nyt, eli siis ensimmäisen investoinnin äh, kautta, jos PK-yritys, kun pääomarahoitus, äh, tai kun siitä on tullut suurempi yritys, se ei ole enää PK-yritys, niin sitä ei sitten emää tämän rahaston kautta voida rahoittaa. Mutta silloin, kun ensimmäinen investointi tapahtuu, niin sen täytyy olla PK-yritys. Uh, in, relation to what liittyen siihen, mitä me todella käytännössä teemme, miten tuemme PK-yrityksiä niiden kansainvälistymistä. No haluaisin viitata siihen, mitä jo mainitsin, puhuin tästä yritysten eurooppalaisten verkostosta. Sitä hallinnoivat paikalliset toimijat, myös kauppakamarit, koska Mielestämme PK-yritysten ongelmiin paikalliset toimijat ovat ne, jotka parhaiten tuntevat heidän tilanteensa ja siksi pystyvät parhaiten niille vastaamaan. Tämä yritysverkosto tarjoaa koulutusta yrityksille ja myös sellaista tietoa, josta voi olla hyötyä, kun valmistaudutaan investoimaan tai siirtymään ulkopuolelle. Myös tämä Euroopan bisnesportaali ja IBS Helpdesk, kaikki nämä ovat tärkeitä välineitä, kun halutaan tukea yrityksille, jotka suuntautuvat ulospäin. Ja tämä verkosto sen osalta pitää sanoa, että se toimii myös Euroopan unionin ulkopuolella ja näin sen kautta voidaan hankkia yhteyksiä, liikesuhteita kolmansien maiden yrityksiin. On myös huomattava, että tärkein vientialue ovat muut Euroopan maat. Eli tämä vahva verkosto on tarpeen, jotta nämä suhteet voidaan saada luotua ja yhteyksiä pitää yllä yritysten välillä. Varmasti muistatte myös varapuhemies Tajanin eh, johtamat aikaisemmat toimet ja toimet, joita on rahoitettu kosmen puitteissa. Ja mitä tulee sitten tähän hallinnollisen taakan vähentämiseen, kosme on yksi komission käytös, olevista välineistä ja kosmen kautta lähinnä annamme tietoa siitä, miten voidaan hallinnoista ongelmista päästä yli sen sijaan, että niistä päästäisiin eroon. Zorinio. Kiitoksia. Viimeisen kysymyksen esittää edustaja Zorinio. Kiitos puheenjohtaja Johtaja, haluan niin ikään esittää kiitokset Euroopan komission edustajille. Tämä ohjelma on äärimmäisen tärkeä taloudellisesti ja niin ikään, jos tarkastelemme eh, kansalaisia eh, yrityksiä, niin kuin tiedätte, eh, yhteis työ on tässä hengessä mielestäni tärkeää, jos haluamme kasvattaa kriittistä massaa ja, ja tilannetta, jossa eurooppalaiset yritykset saavat parempia rahoituksia, rahoitusmahdollisuuksia ja myöskin kansainvälistymismahdollisuuksia. Minulla on kuitenkin käytännönläheinen kysymys. Se liittyy siihen, millä tavoin tämä ohjelma Euroopan tasolla linkittyy kansallisiin ohjelmiin. Meillähän on nyt hyvin samantyyppisiä ohjelmia olemassa kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa. Tavoitteet ovat samanlaisia ja siksi pohdenkin asia siltä kannalta, että meidän pitäisi mahdollisesti korostaa ohjelman sopivuutta erityisesti konsortioita silmällä pitäen. Ajattelen siis eri maalaisten yritysten yhteistyötä. Mutta oli niin tai näin. Joka tapauksessa, niin kuin sanoin, monissa jäsenmaissa on samantyyppisiä, hyvinkin samanlaisia ohjelmia äh, käytössä. En tiedä, voitaisinko asiaan mahdollisesti nähdä jonkinlaisena Eurokosmos kontra paikalliset kosmosohjelmat linkkinä. Kiitos, mitä tulee tähän täydentävyyteen kansallisten ohjelmien kanssa ja onko samankaltaisia olemassa jo eri jäsenvaltiossa? No lähtökohta on hyvin erilainen riippuen siitä, mistä tulee. Kun ajatellaan rahoituksen saamista on sellaisia maita, jotka käyttävät hyvin paljon näitä rahoitusvälineitä paikallisella aluetasolla, ja sitten sellaisia, missä sitä käytetään hyvin vähän. On selvää myöskin, kun ajatellaan asetusta, että näiden täytyy olla täydentäviä välineitä. Me emme halua tässä nyt mitään paikallisia aloitteita sy- sysätä syrjään. No miten tämä tapahtuu käytännössä, kun ajatellaan velka- ja puolta, niin kun näitä on investointirahastoa ja toimenpiteitä, joihin halutaan ryhtyä, esimerkiksi ajatellaan riskialttiita tuotteita, niin niiden täytyy osoittaa, että ne ovat tehneet tämän kaltaista kauppaa aikaisemmin ja niiden täytyy osoittaa myöskin, että eivät voineet saada tällaista tukea jostakin muualta. Ja jälleen kerran, jos on sellainen maa, joka on erittäin aktiivinen ja se, että kun ajatellaan niitä tuotteita, joita ne voisivat vielä tuottaa, mm, on rajoitettu. Ja jos jäsenvaltiolla ei ole mitään, niin Kosve voi antaa paljonkin tukea. Tämä siis velkapuolelta. No sitten pääomapuolelta, niin alusta lähtien totesimme, että jos mennään noihin kriteereihin, mm, minkälaista rahoitusta me tuemme, me haluamme tukea niitä, jotka haluavat investoida rajat ylittävästi, koska kansallisen tason ohjelmissa näemme usein, että ne keskittyvät vain omaan alueensa ja mielestäni tällaisilla rahastolla on arvoa, lisäarvoa, jotka voivat investoida rajat ylittävästi ja näin ollen myöskin tuotto kasvaa. Thank you very much. Paljon kiitoksia kaikista selvityksistänne ja huomioistanne. Tämä on erittäin tärkeä ohjelma. Ja me olemme nyt käynnistäneet COSME-ohjelman ja oletamme, että lainoja tulee 330 000 ja viime vaalikaudella siis niitä oli 100 000, vai siis rahoitusnäkymissä, eli siis tämä on kolminkertainen määrä viiden vuoden. Um, Itse asiassa, jos tätä vertaa edelliseen SIP-ohjelmaan, niin niin itse asiassa näitä on ollut ihan enemmän, koska tässä tuottiin ainoastaan sellaisia hankkeita, joita muuten ei olisi tuettu, eli yleensä per luotto pitäisi antaa enemmän tukea. Eli me toivomme, että suurin piirtein saman verran pystymme tukemaan kuin SIP-hankkeella, vaikka meillä on jonkun verran enemmän varoja kuitenkin käytössä. Ja tämä johtuu siitä, että nyt tuemme korkeampaa riskiprofiilia. Paljon kiitoksia ja kiitoksia myöskin kysymyksestänne. Tämä oli erittäin mielenkiintoista ja se, miten tämä ohjelma kehittyy tulevaisuudessa. Paljon kiitoksia. Uh, ladies and gentlemen, No niin, hyvät naiset ja herrat, viimeinen kohta esityslistallamme on uh, kohta kahdeksan ITRE-valtuuskunnan vierailu internetin hallintofoorumiin uh, yhdeksänteen kokoukseen. Tämä oli siis Istanbulissa Turkissa 2-5. syyskuuta 2014. Ja tämä on siis vuoden 2005 Tunisian tietoyhteiskuntakokouksen satoa. Ja delegaatiomme ja myöskin esittelijämme tässä tärkeässä asiassa, eli digitaali agenda, yhtenäismarkkinat ja niin poispäin, oli edustaja Pilar de Castillo Vera ja haluaisin nyt pyytää teitä, haluaisin kuulla teidän raporttinne nyt tästä aiheesta. I am aware of the Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Minä olen tietoinen siitä, kuinka paljon tässä aikaa on vielä jäljellä ja kuinka monta tuntia täällä on jo oltu. Eli siis aivan lyhyesti voin vetää yhteen tämän asian. Ja ehkä myöhemmässä vaiheessa voidaan asiasta keskustella, mutta nyt pyrin todella tiivistämään ja menemään suoraan asian ytimeen. Tämän internetin hallintofoorumin Istanbulin kokouksen ytimeen siis. Haluaisin nyt vain muistuttaa kaikki varmaan tietävät, mutta varmuuden vuoksi sanoisin, että internetin hallintofoorumi on e, suora seuraus tietoyhteiskunnan maailman huippukokouksesta, joka pidettiin Tunisiassa vuonna 2005. Ajatus on, että kaikki asian osaiset tulevat mukaan käymään vuoropuhelua, joka koskee internet politiikkaa ja internetin hallinnointia. Euroopan parlamentti oli edustettuna, niin kuin aikaisemminkin, ja olimme ITRE, KULT, valiokunnista ja STOAsta. Valitettavasti tavanomaisen tapaan puheenjohtajakokous tekemään yksi sen, että siellä on vain muutama henkilö paikalla. Meitä oli neljä, niin kuin viimeisen kahden, kolmen vuoden aikana on ollut. Eli siellä oli kaksi ITREN edustajaa, minä itse ja Renato Soru SDstä ja yksi kultista Sabine Verhaien, joka on täällä paikalla myös, ja yksi Stoasta eli Paul Ryyvich. tuossa kokouksessa tavanomaisen tapaan meillä oli yleisaihe ja sen alle pystyttiin sitten alemmalla tasolla ottamaan eri asioita esille. Ja tämä yleisaihe oli mannerten yhdistäminen niin, että hall- voidaan hallinnoida internetiä sillä tavoin, että moni asianosainen on mukana. Tähän liittyen oli erilaisia työpajoja ja puhuttiin aiheista, kuten internetin hallintofoorumista vuonna 2014 jälkeen. Tämä on aika tärkeä seikka, sillä 2015 alussa EUn ja YK on tarkoitus tehdä päätös internetin hallintofoorumeista jotka ovat olleet olemassa melkein kymmenen vuotta. Kaikkien osanottajien yleinen kanta oli, että tuettaisiin foorumin jatkumista ja pitää jopa vahvistaa heidän mielestään foorumin varoja, sillä rahoituksellinen, rahoitusvara on vähän tällä haavaa se, että tässä ovat eri asianomaiset, asianosaiset mukana. No tästä asiasta on puhuttu jo aika pitkään. Yksi on se ajatus, että jatkettaisiin työtä tähän samaan malliin, mutta on myös sellaisia maita, jotka haluaisivat hoitaa asian pikemminkin hallitusten välisesti. Ja hallintofoorumissa tukea annettiin juuri tälle monen siidosryhmän mukaan ottamiselle. Ja tämän lisäksi pitää miettiä kansallisia ja Euroopan tason foorumeja on käyty keskustelua ja saatu ajatuksia siitä, miten voidaan parantaa kaikkien sidosryhmien mukana oloa, miten voidaan eh, roskapostia säädellä ja sitten internetturvallisuus, miten se voidaan taata ja miten paikallinen sisältö, sitä voidaan kehittää ja miten online toiminnassa lapsia voidaan turvata. Ja tämän lisäksi ihmisoikeudet olivat esillä ja ja luottamus internetin tarjoamiin palveluihin, niistä myös puhuttiin. Ja myös aivan lyhyesti mainitsisin ne erityiset työpajat, joihin EPEN valtuuskunta osallistui. Tämän luen lyhyesti läpi. Esimerkiksi internet ja työpaikat, luovuus ja tuhova luovuus ja monien sidosryhmien foorumit, eri haasteet, nämä jo mainitsin aikaisemmin, internetin neutraalisuus, internetin aikakausi ja miten sopeudutaan uuteen tekijän oikeusaikakauteen. Tämä on tärkeä tietysti seuraavan kuukausien aikana, koska Tämä on aivan varmasti keskustelun ytimessä, kun tästä asiasta puhutaan. ja tietojen julkaiseminen ja niin poispäin. Ja tämän lisäksi meillä oli kahdenvälisiä kokouksia, jotka oli jo etukäteen suunniteltu. Ja siellä oli kansalaisyhteiskunnan, liike-elämän, viranomaisten edustajia ja eri maiden edustajia. Oli tapaamisia Unescon kanssa liittyen toimittajien digitaaliseen turvallisuuteen. Meillä oli tapaamisia myös eri järjestöjen kanssa, jotka suojaavat lapsia internetissä. Tapasimme Yhdysvaltain valtuuskunnan ja tuon kokouksen yhteydessä – Yhdysvallat taas uudelleen eh, sanoi sitoutuvansa tähän eh, verkkohallinnoinnin periaatteeseen, että mukana ovat eri sidosryhmät. Me tapasimme kansallisia parlamentaarikkoja ja hallitusten edustajia eri jäsenvaltioista. Ja lopuksi mainitsisin vielä, että muiden en nyt kaikkia kokouksia tässä lähde luettelemaan, mutta tapasimme Ikanin, kuten tiedätte, se on vastuussa annetuista nimistä ja numeroista. Ja tarkoitus on, että siitä tulisi täysin riippumaton. Tämä on hyvin tärkeä asia, joka liittyy internetin hallinnointiin tärkeimpiä käynnissä olevista prosesseista ja meillä oli oikein mielenkiintoinen kokous, jossa kerrottiin Ikanin ja Ianan edistymisestä Iana on ikanista riippuvainen. Ja lopuksi sanoisin vielä, että me valmistelimme ja julkistimme yleisen julkisen kannanoton EUn delegaation toimista. Tässä pyritään vapaaseen julkiseen internettiin sen allekirjoitti varapuheenjohtaja Kroos ja kaikki Euroopan parlamentin edustajat ja korostettiin sitä, että verkon vapaus on tärkeää yritysten kannalta ja nyt on varmistettava se, ettei luottamus vähenisi internettiin, vaan tarvitaan sellaista hallinnointia, joka on avoimempaa ja eri tahot ottavaa. Me olemme Istanbulissa ja puheenjohtaja puhui internetin rajoituksista, mutta me toistimme sen, että tällaisia rajoituksia ei missään tapauksessa voida hyväksyä. Tämä oli todella lyhyt yhteenveto, vaikka siihen menikin joku verran aikaa. Paljon kiitoksia tästä raportista ja esityksestä ja myöskin huomioista tulevaisuuteen liittyen. Kysyisin, että haluaako edustaja Verhojen lisätä jotakin? Niin paljon kiitoksia. Pilar de Castillo kyllä mainitsi tärkeimmät asiat. No kaikkein tärkein asia kokouksessa oli IGFn tulevaisuus itsessään. Me olemme käsitelleet näitä kysymyksiä pari-kolme vuotta, koska äh, erityiset maat tässä haluavat saada hallitusten välisemmän lähestymistavan – se tapa, miten tämä foorumi toimi menneisyydessä, on hyvä, koska kun katsotaan osallistujalistaa, niin tämä on erittäin tasapainoinen lähestymistapa hallitusten, kansalaisyhteiskunnan ja teollisuuden välillä, joten tässä voi todellakin tapahtua hyvää keskustelua samalla tasolla. No sitten mikä on myöskin äärimmäisen tärkeää on se, että me unionina annamme tukemme myöskin tälle monen sidosry, sidosryhmän lähestymistavalle ja otamme selkeästi siihen kantaa, jotta myöskin annamme tilaa päätöksenteolle YK, internetfoorumin seurannalle tällaisena monenvälisenä keskustelufoorumina. Ja sitten yksi asia, mikä on myöskin tärkeää, ja mitä tulisi myöskin pohtia silloin, kun järjestämme Euroopan komission yhdessä Euroopan neuvoston kanssa, on eurooppalainen versio tästä internetfoorumista, jotta meillä on tasapainoinen lähestymistapa liittyen siihen, mitä puhutaan kansallisella eh, ja euro, eh, Euroopan tasolla – Eh, koska nämä myöskin vaikuttavat keskustelujen kansainvälisellä tasolla IGFssä. Kun puhutaan esimerkiksi internetin tulevasta kehityksestä eri mantereiden ihmisten kanssa, niin voidaan nähdä, että lähestymistavoissa on suuria eroja nimenomaan kehittyneiden ja kehitysmaiden välillä. Ja meidän pitäisi myöskin va- itse valmistautua erittäin hyvin seuraavia vuosia silmällä pitäen. Ja kulttuurivaliokunnan jäsenenä nämä ihmisoikeuskysymykset, lastensuojelu, asiat ovat erittäin relevantteja. Ja näihin asioihin keskityttiin myöskin IGFssä, mutta me puhumme myöskin kulttuurivaliokunnassa siitä, että kun ajatellaan tulevaa valtuuskuntaa, joka lähetetään – IGFn, koska kulttuurivaliokunta on ymmärtänyt, miten tärkeää on olla osa näitä prosesseja ja tuen myöskin pilaria siinä, että yksi tärkeimmistä asioista, joita täytyy työstää, on eh, se, että millainen rooli Euroopan unionilla voi olla, kun ajatellaan näitä siirtymävaiheprosesseja eh, ja myöskin eh, ICANin uskottavuutta, koska tämä on tärkeää, kun ajatellaan internetin rakennetta ja myöskin näitä nimiä. Yksi ongelma, josta puhutaan Euroopan tasolla, on tämä piste, vi, wine, viino ja niin poispäin. Meidän täytyy löydä, löytää kansainvälisiä ratkaisuja näihin teollisen tekijän oikeuksiin ja myöskin alkuperä maa ja nämä kulttuuriperintökysymykset on hyvä, että näitä käsitellään hyvin neutraalilla eikä Yhdysvaltaa valtaislähtöisellä pohjalla. Jeffen merkitys viimeisen kymmenen vuoden aikana on tullut entistä tärkeämmäksi. Tämä lähtee liikkeelle, tai lähti liikkeelle melko lapsellistakin kysymyksistä, mutta nyt olemme paljon aikuisempiin aikaisempaan vaiheeseen pääsee. Edustaja Ryybi, kiitoksia puheenjohtaja. Minä olin äh, Scientific Technology Options Assessmentin edustaja ja meille oli mielenkiintoista nähdä, millaisia vaihtoehtoja äh, meidän täytyy ottaa tulevaisuudessa huomioon. Yhtäältä tietysti IGF, joka on tuollaisessa monitasoisessa sidosryhmä äh, se on ikään kuin tällainen konsensusväline, ja totta kai täytyy ottaa myöskin huomioon, että toisaalta on myöskin olemassa ITU ja toisaalta myöskin eurooppalainen lainsäädäntömme. Ja nyt sitten täytyykin sieltä nähdä, että missä mitkäkin toimivaltuudet ovat, miten tuollaiseen sopimusprosessiin pääsee mukaan globaalilla tasolla – me olemme tässä ikään kuin johtoroolissa ja tämä johtorooli EGFssä on meille sellainen, missä pitäisi tuon hallinnon kanssa hiukan, siis sitä pitäisi tarkastella hiukan tarkemmin ja katsoa, että millä ehdoilla meillä on tuollainen rooli myöskin lainsäädännössä, eli mitä esimerkiksi eurooppalainen standardointijärjestelmä tässä voi toimia ja ja millaisia teknisiä standardeja meidän tulisi asettaa, niin kuin esimerkiksi GSMn kanssa saimme harmonisoinnin kautta täysin uudet, pääsimme uusille markkinoille. Ja totta kai tässä täytyy myöskin vastavuoroisesti tunnustaa nämä, koska kaikissa tapauksissahan nyt ei tuota ideaalia ratkaisua saavuteta. Mielestämme tuossa keskeistä on se, että pitäisi selvittää, miltä tilanne näyttää nyt yleisten kaupankäyntiehtojen kanssa, joita nykyään täytyy, täytyy allekirjoittaa, miten appseja voidaan ladata ja miten ne toimivat yhteen. Tämäkin on tärkeä kysymys. Ja totta kai myöskin se, että kuka saa meidän laitteitamme käyttöön. Ja tällä hetkellähän nyt näyttää siltä, että me emme näitä laitteitamme hallinnoi, vaan kolmansilla on rajoittamaton pääsy näihin laitteisiin ja, ja tämä on sellainen asia, missä yksi, yksityisyyden kohdalla tämä on meille suuri haaste, koska jos nyt kolmas ö, aina voi esimerkiksi kameran pistää päälle tai mikrofonin päälle tai poistaa laitteistamme tietoja tai lisätä niitä – ja sitten tätä täytyy 12 eri asiaa hyväksyä, jotta yksinkertaista appsia voi käyttää, niin tämä on asia, jota meidän tulisi pohtia ja tulisi myöskin pohtia aloitteen tekemistä, miten päästään eteenpäin, koska tämä tietysti on tulevaisuutta ajatellen yksi keskeisimmistä kysymyksistä. Kiitos. Thank you very much, Kiitoksia. Kiitos oikein paljon kollegat ei ainoastaan ITRE-valiokunnan jäsenet, vaan Euroopan parlamentin jäsenet siitä, että olitte täällä paikan päällä ja raportoitte meille tästä. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen tapaaminen ilmeisesti ja seuraava IGF tapaaminen on marraskuussa 2015 Brasiliassa ja ITRE-valiokunta pyysi, että Euroopan parlamentin valtuuskunta lähtisi tuonne Brasiliaan marraskuussa 2015, eli vuoden päästä. Joten olkaapa valmiina, hyvät ystävät, arvoisat kollegat, olkaa valmiina, sillä marraskuu 2015 IGF sitten äh, kokoontuu Brasiliassa ja olkaa valmiita myös seuraava ITRE-valiokunnan kokousta varten – kolmas joulukuuta aamu- ja iltapäiväkokoukset ja neljäs joulukuuta aamu- ja iltapäiväkokoukset. Neljä osiota. Hyvin pitkä kokous. Kaikkea hyvää seuraaville viikoille ja me näemme Strasbourgissa. Paljon kiitoksia.